Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Hyvät naiset ja herrat, haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi ensimmäiseen kokouksemme loman jälkeen. Näin täällä hyvin paljon rentoutuneita, levänneitä kollegoja. Toivon, että olette käyttäneet aikanne hyvin. Gleich nach Äh, aber ich denke... Muutama kollega ei vielä ole tullut, mutta uskoakseni meidän kuitenkin pitäisi aloittaa ja yrittää hyödyntää aikaa, koska poliittinen työ on taas se, joka meidät on nyt ottanut valtaansa. Puheen esityslistaan onko siihen kommentteja? Eh, kollega Rybik. Ajattelin, että selvisimme tällä, selvisin tällä kertaa ilman puheenvuoroja, mutta kuitenkin. Niin syksyn pitäisi alkaa kuitenkin hyvin, mutta ensi viikon torstaina on vain puolen päivän mittainen kokous. Onko suunniteltu äänestyksiä? Koska tavallisestihan ne ovat yleensä toisena kokouspäivänä. Vastaan. Olisi hyvä tietää, mitä silloin on esityslistalla. Olisi hyvä tietää se ajoissa. Selvitämään sen nopeasti. Meillä on vähän jotain tietoja, mutta ei kovin paljon, joten täytyy vielä asia tarkistaa. Sitten ilmoitusasioissa minulla on vain yksi pyyntö. Pyydän tukeanne, jotta hiukan lyhentäisimme menettelyä. Sovimme koordinaattorien kanssa vuoden 2012 aikataulusta. Siihen on nyt vielä vähän aikaa. Ehdotukset on jätetty ja kuten täällä parlamentissa on tapana, tämä Policy Department tarkasteli tätä vielä uudelleen ja sekoitti meidän aikataulumme. Ja se, mikä minua hiukan häiritsee, on se, että e, hyvin usein siirsivät maanantai- ja tiistain tapaamisemme torstaina maanantaille ja keskiviikolle eh, ja huomauttivat, että eh, meillä on myös torstai-iltapäivät käytössämme. Tämähän kuulostaa ihan normaalilta, mutta minä tiedän, mitä se tarkoittaa ja tekin tiedätte sen. Joten siksi pyyntöni olisi, että eh, me annamme sihteeristölle tehtäväksi vielä kerran neuvotella asiasta niin, että ainakin jotkut näistä äm, päivistä saataisiin muutettua, koska minun mielestäni tämä ehdotus, joka meillä nyt tehtiin, ei ole aivan kypsä, jos sen näin varovaisesti voi sanoa. Joten meidän pitäisi yrittää vielä siirtää joitakin kokouspäiviä maanantaille ja tiistaille, erityisesti torstai-iltapäivät e, eivät ole kovin helppoja. Ja sitten jos silloin on ainoastaan kuulemisia, joissa on vain hyvin vähän jäseniä paikalla, niin ei siinä ole mitään järkeä. En näe, että kuka vastustaisi tätä, joten yritetään parantaa aikatauluamme hiukan vielä. Niin sitten voimme heti ryhtyä töihin. Sitten menen kohtaan kolme esityslistan kohtaan kolme. Haluan toivottaa tervetulleeksi herra Fonteinin, Berekin puheenjohtajan, joka tulee kertomaan meille hiukan Berekin toiminnasta. Sitten annamme komissiolle puheenvuoro. Toivotan tervetulleeksi herra Terävän. Hän kertoo meille verkkovierailukonseptista ja sen jälkeen herra Fontein ottaa siihen kantaa ja sitten voimme yhdessä keskustella asiasta, jos tämä teille sopii. Meillähän on aikaa siihen, mutta olisi varmaan hyvä käsitellä näitä kahta asiaa yhdessä. No niin, aloitamme siis herra Fonteinin esityksellä. Hän on Berekin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen puheenjohtaja ja annan herra Berekillä tai siis herra Fonteinille eh, nyt eh, puheenvuoron. Kiitän teitä siitä, että tulitte tänne ja annan teille nyt puheenvuoron. Good morning, ladies and gentlemen, and uh, thank you very much. Uh... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja tästä ystävällisestä tervetuloa toimituksesta. Niin kiitoksia siitä, että kutsuitte Berekin minut tänne paikalle. Meille on erittäin tärkeää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelimessä tarkastella näitä kysymyksiä ja teemme yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa toivottavasti vielä monen vuosien ajan tulevaisuudessa. Näin alkuun haluaisin esitellä teille vuoden 2010 vuosikertomuksen yhteenvedon ja sen, mitä aiomme tehdä vuonna 2011 Olemme hyvin nuori järjestö ja viemme eteenpäin työtämme nopeasti. Tämän aamun komission puheenvuoron jälkeen aion sitten esitellä teille myös Berekin neuvonnon ytimen silloin, kun puhutaan verkkovierailusta. Ajatus on oikein hyvä, koska eilen julkaisimme uudistetun verkkovierailu tiedonantomme. Jos tarkastellaan vuonna 2010 vuosikertomusta, joka hyväksyttiin tämän vuoden toukokuussa, niin BEREC toimi viime vuonna Irlannin kollegamme John Wagnertin alaisuudessa. Ja kuten tiedätte, vuosi 2010 on se ollut vuosi, jolloin BEREKin perusta on luotu. Hyvin monet viime vuoden toimista liittyivät siihen, että vietin eteenpäin Euroopan sääntelyviranomaisten ryhmän työtä, eli Berekin edeltäjän työtä. Berekin työn järjestäminen on tapahtunut kolmella eri linjalla. Harmonisointi on niistä yksi, tulevat haasteet toinen ja sääntelypuitteiston muutokset kolmas. Tämä siis jatkoa sille työlle, jota teimme myöhemmin tänä vuonna. harmonisointipuolella kaksi kaikkein tärkeintä asiaa, jotka on otettu esille vuonna 2010, ovat olleet kansainvälinen verkkovierailu. Se on yksi siis näistä. Ja seuraavan sukupolven verkostot ovat toinen tärkeä haara. Olemme tiedottaneet siitä, millä tavalla operaattorit ovat noudattaneet olemassa olevaa säännöstä ja olemme antaneet komissiolle neuvoja sen suhteen, miten tätä asetusta tulisi jatkaa. Tämä muodostaa analyysimme pohjan ja esittelemme sen myöhemmin tänä aamuna. Näyttää siltä, että markkinoilla on rakenteellisia ongelmia. Olemme todenneet, että ilman rakennemuutoksia hinnat yhä edelleen jäävät hintakattojen lähimaille ilman, että hinnat laskevat juuri lainkaan. Seuraavan sukupolven pääsy sitten sen suhteen on hyväksytty useita eri asiakirjoja. Vuonna 2010 olemme julkaisseet kertomuksen, joka luo katsauksen tämänhetkisen tilanteeseen, jossa on tarkasteltu maksumekanismin toimintaa ja on myös annettu lausunto siitä Euroopan komissiolle. Olemme myös muokanneet tuota suositusta ja se hyväksyttiin syyskuussa 2010. Se on siis ensimmäinen osio. Sen jälkeen eh, tulevat haasteet, lähestyminen ja verkkoneutraalisuus ovat edelleen tällaisia tärkeitä asioita meille, kun puhutaan Verkon tässä suhteessa julkaissut Ähm, raportin, joka on analysoinut tukkuu laajakaista markkinoita. Ja kesäkuussa vuonna 2010 Berek julkaisi tutkimuksen, jossa on tarkasteltu äh, yleisöllisiä palveluita ja jäsennelty eri kansallisia strategioita jotka pyrkivät laajakaistan lisäämiseen. Tähän täytyy edelleen kiinnittää paljon huomiota ja siitä syystä kyseessä on aihe, joka on erittäin tärkeä Berekille. Verkkoneutraaliutta koskeva keskustelu on vain voimistunut vuoden 2010 aikana, kuten tietänette. Ja vastauksena Euroopan komission kyselyn tästä asiasta olemme todenneet, että Euroopassa tähän mennessä on ollut erittäin vähän tapahtumia tässä suhteessa ja useimmat niistä on kyetty ratkaisemaan ilman sääntelyviranomaisen puuttumista ase- asiaan. Viimeaikainen kehityskulku myös omassa maassani Alankomaissa on ollut erittäin vilkasta ja sitten kolmas osio, joka koskee lainsäädännöllistä kehystä. Berekin tärkeä tehtävä on ollut rakentaa Berek-toimisto Riikaan tänä vuonna. Henkilökunnan määrä on kasvatettu suunnitelmien mukaisesti ja oletamme, että meillä on 20 ihmistä työskentelemässä virastossamme tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä henkilökunta on kahdeksan henkilön verran. Ja odotamme, että myöhemmin sitten pääsemme tähän autonomiseen toimintaan. Lokakuun puolivälissä on tarkoitus avata toimistomme. Ja ne teistä, jotka tulevat sinne paikan päälle, niin odotan niin olla saavani nähdä teidät siellä. Verkin toimiston avaamisen myötä otetaan käyttöön uusia menettelyitä, joista kaikkein tärkeimmät, kuten tietänette, ovat artikla 7, artikla 7a menettelyt. Näiden puitteistossa Berkin täytyy arvioida yksittäisten sääntelijöiden SMP-päätökset. Tämä muodostaa erittäin haasteellisen tehtävän kollegoillamme, mutta Berek suhtautuu asiaan suurella vakavuudella ja varmasti onnistumme tekemään hyvää työtä. Ensimmäiset tiedonannot julkaistaan aivan piakkoin. Ja oletamme, että ensimmäiset niistä siis julkaistaan pian ja valvomme artikan seitsemän menettelyitä ja kerromme niistä sitten vuosittain. Jos sitten siirtyisin tarkastelemaan vuotta 2011, Tämän vuoden työohjelma on järjestelty näiden kolmen pääpilarin puitteissa, harmonisoinnin, tulevat haasteet ja Berekin uuden puitteiston luomisen ympärille. Mainitsen vain muutaman tärkeän aiheen näin alkuun. Ensinnäkin meillä on verkkovirailukysymys. Jatkuvasti valvomme kehitystä kansainvälisillä verkkovierailumarkkinoilla sekä tukku- että vähittäismyyntipuolella. Perustuen tälle valvontatyölle Bere aikoo julkaista sitten neuvonantonsa, joka koskee verkkovierailuasetusta. Toiseksi verkkoneutraalius on toinen tärkeä prioriteettimme. Jatkamme työskentelyä avoimuuden, palvelun laadun ja hintadiskriminoinnin puitteissa. Varsinkin aiomme keskittyä tänä vuonna Ähm, nettoverkkoneutraaliuden äh, avoimuuskysymyksiin ja aiomme julkaista ensimmäisen äh, tiedonantomme tästä asiasta joulukuussa. Toinen tärkeä kysymys meille on laajakaista ja seuraavan sukupolven verkostot. Tällä hetkellä olemme työstämässä kattavaa analyysiä niistä työvälineistä, joita hallitukset ja markkinavoimat käyttävät laajakaistan levittämisessä. Aiomme esittää suosituksiamme sen suhteen, millä tavalla näitä mekanismeja käyttöä voidaan optimoida. Olemme myös valmistelemassa yhteistä kantaa säännöstelystä, joka liittyy siis tulevan sukupolven verkkoihin. Molemmista aiheista aiomme pitää julkiset tiedotustilaisuudet. Tavoitteena on myöskin muuttaa hieman työohjelmaamme vuonna 2011 suhteessa vuoden 2010 työohjelmaan. Aiomme nimittäin kiinnittää enemmän huomiota johdonmukaisuuteen sen suhteen, millä tavalla sääntelijät toimivat markkinoilla. Ja tässä suhteessa olemme analysoineet niitä yhteisiä kantoja, joita meillä on, varsinkin tukkupuolella, laajakaista ja laajakaista puolella ja olemme huomioineet, että yhteiset kannat täytyy tarkistaa ja tämä toivon mukaan vie harmonisoinnin lisääntymiseen. Robert Cruz on todennut, että tässä ei ole kysymys siitä, että tehdään mitään yhden koon ratkaisuja, vain todetaan vain, että 27 eri kokoa ei sovi Eurooppaan. Ja juuri näin yritämmekin tehdä. Berekin puheenjohtajana olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä kysymys meille. Toinen tärkeä näkökohta on suhteet sidosryhmiin. Olette ehkä huomanneet, että olemme maininneet nämä julkiset konsultaatiomme usean kertaan, niitä pidämme mahdollisimman usein ja ne ovat säännöllinen osa Berekin työtä, siis sillä niistä saamme erittäin tärkeää tietoa markkinatoimijoiden, kuluttajajärjestöjen ja muiden sidosryhmien työstä. Berkin puheenjohtajana pyrin olemaan mahdollisimman paljon yhteistyössä näiden eri sidosryhmien kanssa ja saan paljon tietoa niiltä. Olen mukana eri seminaareissa konferensseissa Etnolta, Ektalta ja muilta järjestöiltä tulee paljon eri kutsuja ja mm, monet tahot ovat kiinnostuneita työstämme. Tässä hyvät naisten perät pääsemme nyt sitten lyhyen esitykseni päätelmiin. Olemme nyt Berekin johtokunnassa kehittelemässä strategista suunnitelmaa tulevien vuosien varalle. Yritämme katsoa viiden vuoden päähän. Me pidimme tästä kokouksen äskettäin johtokunnassamme. Riikan toimiston avaaminen on meille tilaisuus keskustella yhdessä sitos, sidosryhmien kanssa tulevaisuudessamme ja odotan sitä kovasti. Yhteenvetona hyvät naiset ja herrat, voin todeta, että Berekillä on erittäin kokeneita jäseniä, mutta se on erittäin nuori järjestö, jonka täytyy vielä todistaa olemassaolonsa. Ja vuonna 2010 Berek vielä jatkoi sitä työtä, jota ERG oli tehnyt. Ja nyt tänä vuonna sitten toimisto vasta avaa Kiitos puheenjohtaja. Niin, ennen kaikkea haluaisin kiittää Herra Fonteinia siitä, että hän on täällä paikalla. Haluan myöskin kiittää työstä, jota hän on tehnyt. Ja ajattelin myöskin sitä asiakirjaa, jonka olemme saaneet, josta uskoakseni olemaan hyötyä meidän työssämme ja josta me tulemme vielä keskustelemaan. Mutta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja haluaisin esittää teille pari kysymystä. Olette todennut, että on todellakin se, mitä minä haluaisin kysyä, siis on, on kysymyksiä, jotka ovat konkreettisia, jotka liittyvät Berekin toimintaan. Muistutitte meitä Berekin alkuvaiheista ja keskusteluista, joita meillä on ollut, jotka ovat liittyneet Berekiin osalta. Yksi niistä asioista on ollut se, että on se, millä tavoin voitaisiin saada aikaan tällainen yhteisöllinen elin, joka saisi tietyn asteen riippumattomuuden. On kulunut aikaa ja kysyisinkin, voidaanko uskoa, että Berek vastaa täysin niihin toiveisiin, joita meillä oli, mitä liittyy riippumattomuuteen, ja miten te näette Berekin taholta sekä komission, neuvoston että parlamentin Toinen asia, käyttäisin myöskin tilaisuutta hyväkseen siinä osalta, että olet juuri paikalla, mitä liittyy sisäiseen toimintaan Berekissä ja äh, säädökseen. Te sanoitte, että olette pohjimmiltaan, olet pohjimmiltaan tyytyväisiä, että on oikeudelliset puitteet ovat hyvät puitteet säädö, säätelylle, mutta äh, miten voidaan parantaa tilannetta, ajatellen nimenomaan mahdollisia uusia tarkistuksia, miten sitä voitaisiin tehdä. Ja vielä viimeinen kysymys, jos todellakin uskotte, että Berek on tehokas väline ajatellen sitä, että liittyy tietyihin näkemyksiin, jotka liittyvät sääntelyiden oikeuksiin, Euroopassa ennen oikeuksien rajoittamiseen. On, on, ajatellaan yhtenäismarkkinoita, mutta samalla kuitenkin voidaan todeta, että kuten ollaan tekemässä keskellä vaiheella, ollaanko samassa aikaan todellisia yhtenäismarkkinoita koko sähköisen eh, kommunikaation alueelle? Edustaja Toija. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tervehtiä Berekin eh, puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy tähän viimeiseen eh, kollega Madurellin kommenttiin, joka liittyy hiukan tähän Berekin rooliin, joka sillä voi olla erilaisten kansallisten rajojen poistamisen, jotka häiritsevät näitä eurooppalaisia yhtenäismarkkinoita. Siksipä kysyn teiltä puheenjohtaja, vaikka tiedänkin, että olette toimineet vasta hyvin vähän aikaa ja on ehkä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Kysyn, että onko tämä menettely, joka 7a-artikla määrittelee, tehokas vai on Olisiko tämä vertaisarviointi ähm, tällaista kohteliasta arviointia, mutta ei mahdollista sitä, että Berge voi puuttua tilanteeseen, kun kansalliset ähm, sääntelijät Eh, eivät eh, poliittista syistä ole riippumattomia tai, joilla, eh, tai niillä ei ole riittävästi arvovaltaa. Tällaisia tapauksia on aivan selviä, on vähän vähemmän selviä tapauksia toisissa maissa, joissa on selkeitä eturistiriitoja poliittisten puolueiden ja sektorin välillä ja siksipä haluaisin kysyä teiltä, että onko teidän mielestämme tämä seitsemän artiklan mukainen menettely riittävä vai onko se riittämätön, kuten minun mielestäni on. Olisin toivonut vähän vahvempaa eurooppalaista viranomaista. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne äh, tämän lyhyen toimikautenne jälkeen. Joten. Kiitoksia Paul Ryypi. Puheenjohtaja, onnittelen uudesta liikkeelle lähdöstä ratkaisevaa Tämä minusta onkin kysymyksen koskee nyt LTE, eli seuraavan sukupolven verkkoa. Miltä siinä näyttää verkkoneutraalius, tuleeko olemaan ero olemassa oleviin GSM-järjestelmiin tämän LTEn osalta. Siitä on olemassa tällainen rahaversio, mutta katsotaan, että tullaan näyttämään, kaikki standardit. Uskotteko, että on mahdollista saada aikaan rajat ylittävää säätelyä niin, että verkkoja todella voivat kaikki halukkaat asianmukaisesti käyttää. Kollega Lamberts. Edustaja Lambert. Thank you, Herr Vorsitzender. Uh, I'm going to speak English, Mr. Fontaine. Uh, Kiitoksia. Puhun englantia, edustaja Fontaine. Ensinnäkin haluaisin olla alankuvainen kollegoiden kanssa samalla linjoilla. Sillä se, mitä sanoitte yhtäältä, on se, että on ollut joitakin tapauksia, jotka on voitu ratkaista ilman sääntely, sääntelyiden puuttumista asiaan. Ja nyt jotkut jäsenvaltiot suunnittelevat toimenpiteisiin ryhtymistä. Te käytitte sanaa, jota hyvin harvat käyttävät, eli harmonisointi. Sitä hyvin harvat uskaltavat sanoa. Se on mielenkiintoista. Sillä aivan kuten Latoja totesi, Berekillä ei ole mitään valtaa viedä läpi näitä päätöksiä. Toisaalta sanoitte harmonisoidaan, ja tuo sana on paljon vahvempi kuin se, mitä tavallisesti käytetään Euroopassa. Toinen kysymykseni liittyy tähän. Miten pitkälti johtokunnassa ollaan samaa mieltä tässä. Kansalliset sääntö, sääntelijät, ovatko ne sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä tällaiseen harmonisointiin, joka tulee alhaalta ylöspäin, ottaa mukaan kaikki, kuten esimerkiksi verkkoneutraalius, vai olisitteko te tässä johtavassa asemassa ja vetäisitte mukananne niitä, jotka viivyttelevät? Haluaisin kuulla siis näkemyksiänne asiasta. Millä tavalla kaikki toimii? Viidenä eurooppalaisena me olemme voimakkaasti harmonisoidun markkina-alueen kannalla. Ja me puhumme viestinnästä, joka ei tunna rajoja. musiikkia korvillemme siis tämä, mitä sanoitte, mutta haluan olla vakuuttunut siitä, että muutkin ovat sata mieltä, samaa mieltä, eikä, vain, eikä se ole pelkästään teidän näkemyksenne. Kollegin Herzog. Edustaja Herzog. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Verekin puheenjohtajan. On hyvä, että hän on näin pikaisesti jo täällä paikalla puhumassa. Minulla olisi yksi yleinen kysymys, nimittäin haluaisin kysyä, miten kun katsomme Euroopan markkinoita, miten yhtenäiset ne ovat? Onko olemassa joitakin alueita, jotka ovat päässeet kovasti eteenpäin, onko sellaisia, jotka ovat jääneet kovasti jälkeen? Tarvitaanko erityisiä toimia näiden alueiden osalta? Ja tässä mielessä, onko Eurooppa yht, kovin jakautunut? Tämä on se, mitä haluaisin tietää. letzte Wort, Madame von Kollegin Tikau. Ja viimeinen puheenvuoro, edustaja Tsikau. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau și eu uh, să mulțumesc. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin osaltani kiittää näistä tiedoista, joita meille on esitelty. Pyydän anteeksi sitä, että on hiukan myöhässä. En aio toistaa sitä, mitä kollegat jo sanoivat liittyen verkkoneutraaliuteen on tärkeää, että se varmistetaan, mutta samanaikaisesti pitäisi saada aikaan 100 prosenttinen laajakaistan levinneisyys. Ja haluaisin lyhyesti puhua myöskin verkkovierailuista, vaikka ymmärtääkseni käsittelemmekin tätä myöhemmin. Tämä asetus otettiin käyttöön, koska markkinat eivät toimineet kunnolla – kilpailusäännöt eivät toimineet ja siksi tämä asetus otettiin käyttöön vuonna 2009. Mutta sitten komissio te- antoi julkilausuman ja ehdotuksen eh, siitä, että tulevaisuudessa tekstiviestien ja tiedonsiirron hinnat eh, laitettaisiin samalle tasolle kuin kansallisissa verkoissa. Koska me nyt tässä puhumme sisämarkkinoista, niin siihen kuuluisi se, että verkkovierailujen hinnat eivät olisi korkeammat kuin kansalliset hinnat, ja haluaisin tietää teidän mielipiteenne siitä. Ja nyt äh, annan puheenvuoron herra Fonteinille, että hän voi vastata. Thank you, uh, Madam de Castillo, for your kind... Kiitoksia edustaja de Castillo tästä, näistä lämmittävistä tervetulosanoista. En tiedä sitä, pitäisikö minun vastata hollanniksi edustaja Van Nistelrooille. No tietysti se tietysti tulkataan hänelle, mutta jatkan kuitenkin englanniksi. Mainitsitte tilanteen Alankomainen parlamentissa, se on erittäin poliittinen tilanne. Me emme ole Berkissä poliitikkoja. Meidän mielestämme on liian varhaista hyväksyä yksittäisiä asioita yksittäistä lainsäädäntöelimissä silloin, kun tutkimusta edelleen tehdään. Ja tutkimuksemme on todennut, että avoimuuskysymys verkkoneutraaliudessa on se, että ihmiset saavat tietää, mitä ostavat ja mitä saavat, minkälaista vastinetta saavat rahalleen. Se on tärkeä periaate ja sääntelyä tulisi harjoittaa, jos se ei ole aivan ehdottoman välttämätöntä. Saattaa olla, että jotkut näistä toimista ovat hieman ennenaikaisia, mutta en minä nyt mielelläni tietysti mielelläni kritisoikaan omaa lainsäädäntöelintäni. Niin kautta Euroopan ei ole ollut nähtävissä tälle jatkoa. Berekissä olemme pyrkineet mahdollisuuksien mukaan olemaan ei-poliittisia, investoimaan ja e, tutkimaan tämänhetkisiä ongelmia, teknisiä ongelmia ja pohtimaan sitä, että pitäisikö internetin olla täysin avoin ihmisoikeus kaikille – vai sitten poliittinen kysymys, jonka ulkopuolelle me jäämme. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että meillä tulisi olla yhdenmukainen lähestymistapa kautta Euroopan. Mutta se on poliitikkojen asema, ei niinkään sääntelyiden asema. Me pyrimme antamaan neuvoja lainsäätäjille niistä seurauksista ja tämänhetkistä markkinatilanteessa sen sijaan, että antaisimme neuvoja, mihin suuntaan tulisi mennä. Jos olemme näin tehneet, niin olemme tarkastelleet keskustelua, jota on käyty Yhdysvalloissa, Euroopassa keskustelu ei ole ollut tämän kaltainen ja mm, todelliset ongelmat ovat olleet lievempiä. Edustaja Madurell, nämä lähtökohdat. puhutte Berekin riippumattomuudesta ja se on uskoakseni yksi tärkeistä kysymyksistä. Tehän tiedätte, että meitä on 27, tietysti on vielä tarkkailijajäseniäkin, Berekin johtokunnassa. Parlamentikollegat tietävät, että on käyty erittäin pitkää keskustelua siitä, pitäisikö artikan 7 valtuudet jättää enemmän sääntelijöille vai enemmän komissiolle tai jollekin eurooppalaiselle yleissääntelijälle. Ja tiedämme, että asiaan suhtaudutaan epäilen. Kokouksessa me olemme erityisen tietoisia tästä ja olemme tietoisia siitä, että Berkinä emme olemme osoittaneet, että olemme riippumattomia suhteessa kaikkiin komissioon, kaikkiin muihinkin. Ja jos me emme näin toimi, niin meitä kritisoidaan kovasti. Eli haluaisin esittää teille sen, että minä ja kollegani olemme aivan tietoisia siitä, että meitä tarkkaillaan kriittisesti. Valvotaan sitä, olemmeko riippumattomia, millä tavalla toimimme artikla 7 puitteissa ja mitä teemme sen suhteen, minkälaisia neuvoja annamme kollegoillemme. Ja tämä kysymys on esitettiin muutamaan otteeseenkin. Ja artikla 7 vertaisarviointi, onko se riittävä toimintamme takaamiseksi. Olen aivan varma siitä, että kollegani ovat huomanneet, että meidän täytyy viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja kivenä tässä on, tehän pyysitte nimenomaan muutoksia sääntelyyn. Minulle puheenjohtajana koetinkivenä on se, että se kahden kolmasosan enemmistö, joka meillä nyt on, sisäisessä menettelyssä, saadaanko se myös lausuntoon. Se on erittäin korkea enemmistö. Meidän täytyy kyetä osoittamaan se, että voimme saada aikaiseksi kahden kolmosan enemmistön sen taakse, asian taakse, joka saattaa hyvin kriittisesti kohdistua joihinkin kollegoihin. Juuri ennen tämän kehyksen käyttöönottoa odotamme ensimmäisiä ilmoituksia, ja tämä siis vastauksena myös joihinkin muihin kysymyksiin, kun ne ovat ristiriitaisia ja ristiriitaisia ilmoituksia komissiolle tulee, suuria epäilyksiä tulee, ensimmäisen vaiheen tutkimukset käynnistyvät, meidän täytyy kyetä osoittamaan, että me suhtaudumme kriittisesti vertaisryhmiämme kohtaan. Ja että voimme todellakin viedä asiaa eteenpäin ammattitaitoisesti. Voin ainoastaan todeta teille sen, että Berekin kollegat ovat erittäin tietoisia siitä, että jos tuloksia ei saada aikaiseksi, niin kritiikki on aikamoista. Sitä mittaa se, millä tavalla me hoidamme artikla 7 ilmoitukset ja onko kaksi kolmasosa enemmistö saavutettavissa. Joten jälleen kerran on hieman liian varhaista vielä ottaa asian kantaa. Kysytte myös sisämarkkinoista, kuten sanoin tässä lyhyessä alustuksessa, niin me emme pyri luomaan mitään yhden koon ratkaisua. Olosuhteet maantieteellisesti, väestönkehityksellisesti poikkeavat toisistaan voimakkaasti Euroopan unionin sisällä, ja meidän tulisi arvioida samankaltaisia menettelyitä samantyyppisissä olosuhteissa, joita sääntelijät soveltavat. Esimerkiksi minun maassani meillä on erittäin kehittynyt verkkorakenne, jossa kaapeli on kaikkialla, mutta sitten on toisen kaltaisia maita, mutta meidän tuli siis vertailla samoissa olosuhteissa työskenteleviä toisiinsa. Paneen naisia sen esitti kysymyksen artiklan seitsemän tehokkuudesta ja kehuskellaanko sitä vain turhaan poliitikoille. Meidän täytyy kyetä osoittamaan se, että emme vielä ole näin, mm, emme siis ole vielä näin tekemään. Meidän täytyy kyetä osoittamaan, mitä meiltä odotetaan ja että kykenemme sen täyttämään. Berek ei kyllä tule kauaa toimimaan, jos me pelkästään puhumme ja jätämme toimimatta. Ja sitten nämä eri haasteemme, joita meillä on. Jäsenet ovat varmaankin kovin tietoisia siitä, että vertaispainetta täytyy luoda. Meidän täytyy esittää selkeästi määritellyt kannat ja päätelmät. Edustaja Ryby, valitettavasti en voi ehkä tarkoittaa teille mitenkään selkeää vastausta. Berg periaatteessa ei ole mikään standardointiosasto vaan olemme markkinasääntelijä. Mehän kävimme lyhyttä keskustelua tästä asiasta ennen kokousta, teknistä kysymyksistä niin edelleen. Tulevaisuudessa saattaa olla, että keskitymme enemmänkin tähän, mutta tällä hetkellä pyrimme keskittymään siihen, missä meidän voimavaramme ovat, eli markkinoiden arviointiin ja siihen, millä tavalla markkinat saadaan toimimaan. edustaja Lambert, joka sanoi, että minä käytän tätä h harmonisointia. Käytän sitä koko ajan, koska se on mielestäni tärkeää. h ei kuitenkaan tarkoita, aivan kuten totesin aiemminkin, sitä, että meidän täytyisi tehdä samaa kautta unionin. Ja uskon, että BEREK ammattimaisena eikä niinkään poliittisena elimenä hyvin selkeästi pyrkii määrittämään sen, mihin meidän tulisi mennä, sillä kysymys on taloudellista kysymyksestä pikemminkin kuin poliittisesta. Ja toivoisin näin, että Berek ja työnjatkajat jatkajat löytävät oman roolinsa ja antavat sitten neuvoja myös silloin, kun niitä ei pyydetä parlamentille ja neuvostolle ja kertovat siitä, mihin suuntaan meidän tulisi mennä. Tietysti nyt se on veteen piirretty viiva sitten politiikan ja ammattimaisen sääntelytoiminnan välillä. Henkilökohtainen näkemykseni on kuitenkin se, että olisi tärkeää välillä astua tuon viivan yli, ainakin vähän. Edustaja Herzog puhui, kysyi siitä, että ovatko eurooppalaiset markkinat yhtenäiset telekon puolella. Vastaus on selkeästikin, että olemme erittäin kaukana sekä poliittisesti että teknisesti kyllä, mutta todellisuudessa tässä yhtenäismarkkinoilla on paljon esteitä edessään ja Berekillä on varmasti paljon haasteita edessään. Puhumme myöhemmin tänä aamuna verkkovierailupuolella näistä haasteista lisää. Ja lopuksi edustaja Tikau totesi, että verkkoneutraalius on tärkeää. Ja totesinkin aiemmin, että se on tärkeässä asemassa, kun pyritään suuntaamaan tätä poliittista keskustelua. E, ja jättämään äärinäkemykset sikseen. verkkovierailukysymyksestä puhutaan myöhemmin. Keskustelemme komission näkemyksestä ja meidän näkemyksestämme myöhemmin tänään. Ja jos kysytte, että ovatko kustannukset osa tätä komissiosen Cruisin toimintasuunnitelmaa. Niin me tuemme ehdottomasti komission toimintasuunnitelmaa tässä suhteessa. Kiitoksia, koska uskoakseni olen vastannut kaikkiin kysymyksiin nyt. So, bedanke mich ganz herzlich, damit... Sydämelliset kiitokset. Nyt olemme päättäneet tämän perustavanlaatuisen keskustelun ja nyt haluamme eh, hiukan eh, tarkemmin valaista erästä kysymystä, josta jotkut kollegat ovatkin jo puhuneet, nimittäin tämä verkkovierailu 3 ehdotus. Ja toivotan tervetulleeksi herra Terävän komissiosta yksikön päällikkö ja hän aikoo esitellä tämän verkkovierailuehdotuksen ja ehdotukseni olisi, että herra Terävä nyt ensin esittelee meille tämän ehdotuksen ja sitten toisessa vaiheessa Berekillä on mahdollisuus ottaa kantaa ja sen jälkeen me keskustelemme asiasta. Teillä on puheenvuoro, sydämellisesti tervetuloa Thank you, Mr. Chairman. <coughs> good morning, good morning everybody. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. I think this is a very, very timely and, and uh... Tämä on mielestäni oikein, oikea-aikainen ja hyvä hetki selittää yksityiskohtaisemmin ehdotustamme uudesta verkkovierailuasetuksesta. Kuten Chris Fontaine sanoi, Berek hyväksyi kantansa eilen ja ähm, tältä pohjalta voimme käydä hyvää vuoropuhelua mm, tästä ehdotuksestamme ja mistä äh, olemme lähteneet ja mitä voimme odottaa tapahtuvan verkkovierailun markkinoilla, jos me hyväksymme nämä komission tekemät ehdotukset. Aion tässä esityksessä selittää meidän ehdotustamme vaikutusten arviointimme pohjalta, perustella ja motivoida näitä ehdotusta. Mutta ennen kuin sen teen, on mielestäni tärkeää ensin eh, tarkastella verkkovierailun markkinoita, eh, tilannetta siellä ja myöskin eh, kilpailun kehitystä tähän asti verkkovierailumarkkinoille. Jos katsomme EUn verkkovierailumarkkinoita, niin meidän on pidettävä mielessä, kuinka suuret ne ovat. Tässä on kyse viidestä miljardista eurosta. Ja verkkovierailut tuovat neljä prosenttia kaikista mobiilituloista Euroopan mobiilioperaattoreille. Ja jos nyt sitten katsotaan, miten tämä jakautuu eri palvelujen kesken, Puhelut ovat yhä 71 prosenttia kaikista verkkovierailupalveluista, mutta data, joka tällä hetkellä on noin vähän alta 20 prosenttia, on kasvamassa nopeasti. Ja tämä on ehkä tärkein viesti. Meidän täytyy pitää mielessämme, että tiedon siirto, sen kulutus on yhä tärkeämpi kysymys, kun puhumme markkinoiden kehittymisestä ja siitä, miten mark- verkkovierailumarkkinat kehittyvät. Nyt nykyinen asetus vaati sitä, että komissio äh, uudelleen arvioisi asetusta tämän äh, kesäkuun loppuun mennessä ja siksi järjestimme julkisen kuulemisen viime vuoden lopulta tämän vuoden alkuun. Teimme vaikutusten arvioinnin ja siltä pohjalta me valmistelimme kertomuksemme siitä, kuinka asetus toimii ja teimme uuden ehdotuksemme 6. heinäkuuta tänä vuonna. Mikä on tämänhetkinen kilpailutilanne verkkovierailumarkkinoilla? Jos katsotaan asetusta ja sitä, miten se toimii, voimme tulla siihen johtopäätökseen, että hyvin on noudatettu hintakattoja, operaattorit noudattavat sääntöjä hyvin, hinnat ovat laskeneet, mutta ne ryhmittyvät näiden hintakattojen ympärille, joten lopputulos on hyvin selvä ja Melkein kaikki toimijat ovat tästä samaa mieltä. Kilpailu ei ole vielä tehokasta ja kuten Chris Fountain jo sanoikin tänä aamuna, rakenteelliset ongelmat äh, verkkovierailumarkkinoilla ovat vielä näkyvissä, joten tämän hetkin asetus on tuonut hyötyjä kuluttajille, mutta perusrakenteelliset ongelmat eivät ole vielä ratkaistu. Ja tämä nyt on pohjana meidän uudelle ehdotuksellemme. Jos nyt katsotaan vähän tilannetta verkkovierailumarkkinoilla eh, muutamalla kaaviolla tästä taulukosta näette, että uusi operaattorit vieläkin hinnoittelevat verkkovierailu mm, palvelut hyvin lähelle kattoja ja että kuluttajat eivät hyödy alhaisemmista tukkuhinnoista. Vähittäismyynnin hintakatoista on tullut ikään kuin hinta mm, ikään kuin pohjahinta, koska ei ole kannustimia tarjota selkeästi alhaisempia hintoja. Sitten jos katsomme tiedonsiirron hintoja, niin tässä näemme nämä kaksi ensimmäistä pylvästä kaaviolla osoittavat vähittäismyynnin, verkon ulkopuoliset ja sisäiset hinnat ja seuraavat pylväät näyttävät tukkuhinnat. Näette, että kaikki hinnat ovat laskeneet, mutta silti on valtaisa marginaali, valtaisa ero vielä vähittäishintojen ja tukkuhintojen välillä – ja itse asiassa viime aikoina tämä marginaali on entisestään kasvanut noin yleensä kuluttajat maksavat yli euron per megabitti näistä tästä tiedonsiirrosta, mutta tukuhinnat ovat huomattavasti alhaisemmin. Nyt vaikutusten arvioinnissa luotimme hyvin paljon Berekin keräämään ja analysoimaan tietoa. Berek on antanut meidän äh, arviointiimme erittäin äh, hyvää pohjan. Berek on tehnyt arvioita eri äh, palveluista, katsoen tulevaisuuden, mitä maksaisi verkkovierailu puhelussa, tekstiviestissä ja tiedonsiirrossa. Ja tässä näemme, että kustannukset ovat hyvin alhaiset verrattuna kustannuksiin tällä hetkellä markkinoilla. Ja tulee puheluihin, niin vieläkin arvioin, että tukuhinta on noin 5 ja 8 sentin välillä. Ja tekstiviesteissä noin puolentoista ja kahden sentin välillä per tekstiviesti, ja kun on kyse tiedensiirrosta, niin kustannukset ovat noin 8 ja 12 eh, sentin välillä. Joten tältä pohjalta on selvää, että me tarvitsemme toimenpiteitä, me tarvitsemme asetuksen, joka vahvistaa kilpailua. Ja jos nyt katsomme eh, kilpailun suurimpia esteitä, niin ne voidaan ehkä jakaa kolmeen eri kategoriaan. Meillä on strategisia esteitä, ehm, meillä on sääntelyn esteitä ja, ja strategisia esteitä vaikutusten arviointi mahdollisti sen, että pystymme paremmin katsomaan markkinoiden puutteita. Niitä on erilaisia ja ne koskevat sekä tukku markkinoita että vähittäismyyntimarkkinoita. Kuluttajan tasolla on hyvin vähän mm, vaihtoehtoja, mitä tulee verkkovierailupalveluihin, koska se on vain yksi mobiilipalvelu osa-alue ja avoimuus on, puute on myös yksi ongelma, koska verkkovierailu on vain yksi osa niputettuja palveluja. Ja siksi me olemme sitä mieltä, että tämä voisi muuttaa, jos verkkovierailuja voisi ostaa erillisenä palveluna. Sitten tukkutasolla se, että virtuaalioperaattorit on jätetty markkinoiden ulkopuolelle, aiheuttaa usein ongelmia, koska tällaiset virtuaalioperaattorit eivät voi neuvotella suoraan ulkomaisten operaattorien kanssa, vaan niiden täytyy ostaa palvelunsa isäntäoperaattoreiltaan. Ja lopuksi tilannetta pahentaa vielä se, että meillä ei ole todellista vaihtoehtoa verkkovierailulle. On olemassa teknologioita, voi ostaa paikallisen SIM-kortin, voi käyttää wifi-yhteyttä tai internetpuheluja, mutta nämä vaihtoehdot, jotka ovat jo olemassa, niin niitä ei voida pitää vielä korvaavina palveluina, vaan ne täydentävät verkkovierailupalveluja. Tosiseikka on se, että verkkovierailun kauneus piilee siinä, että sitä on hyvin helppo käyttää, se on käytännöllistä ja jos haluaa käyttää vaihtoehtoista palvelua, niin se aina vaatii lisää ponnisteluja kuluttajalta ja siksi nämä vaihtoehdot eivät ole vielä haastaneet verkkovierailua ja näiden palvelujen hintoja. Tältä pohjalta me teemme ehdotuksen, joka meidän mielestämme on kilpailua edistävä ehdotus. Me ehdotamme, että laajennetaan verkkovierailuasetuksen soveltamisalaa vuoteen 2022 asti. Ja meidän mielestäni tämä on tärkeää, koska aiomme ottaa käyttöön rakenteellisia toimenpiteitä, niin on tärkeää, että on investointiturvallisuutta toimijoille markkinoilla, päästä markkinoilla ja ryhtyä näihin toimenpiteisiin. Ja tämä meidän uusi lähestymistapamme on hybridi. Rakenteellisilla elementeillä on tärkeä osa ja niiden tulisi vahvistaa kuluttajien vaihtoehtoja. Ja näiden rakenteellisten elementtien täytyisi olla pysyviä. Ja toisaalta me tarvitsemme hintakattoja, kunnes nämä rakenteelliset ratkaisut tehoavat myöskin, mitä tulee tiedon verkkovierailuihin. Ja nyt jos katsotaan näitä meidän rakenteellisia toimenpiteitä, meidän mielestämme ne tulevat sekä lisäämään tarjontaa että kysyntää tarjontapuolella vaihtoehtoisten operaattorien olisi helpompi päästä verkkovierailumarkkinoille erityisesti ähm, verkko-operaattoreiden pitäisi antaa pääsy vaihtoehtoisille operaattoreille äh, tällaisille mobiiliverkko-operaattoreille, virtuaalioperaattoreille, palveluntarjoajille, kaikille, jotka äh, haluavat saada pääsyn näihin verkkoihin ja tarjota verkkovierailupalveluja. Ja tämä pitäisi äh, tapahtua säänneltyjen tukkuhintojen pohjalta. Ja tämä mahdollistaisi sen, että vaihtoehtoiset äh, operaattorit voisivat tarjota kilpailukykyisiä verkkovierailupalveluja. Kysyntäpuolella haluaisimme antaa kuluttajille enemmän avoimuutta ja vaihtoehtoja. Meidän ehdotuksemme antaisi heille mahdollisuuden valita vaihtoehtoinen verkkovierailupalvelun tarjoaja EUn laajuisille äh, verkko vierailulle. tällä tavoin äh, kuluttajat voisivat saada alhaisempia hintoja ja voisivat kuitenkin pitää kiinni mobiilioperaattoristaan, he voisivat pitää tämän mobiilioperaattorin kotimaan palveluja varten. Kuten jo mainitsin, samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa kuluttajan suoja. Meillä täytyy olla turvaverkko kuluttajilla. On selvää, että rakenteellisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon menee aikaa. Meidän on varvistettava luottamus ja ennakoitavuus operaattoreille ja kuluttajan suoja, joten me ehdotamme, että nämä vähittäismyynnin hintakatot olisivat voimassa vuoteen 2016 asti tällaisena turvaverkkona ja siihen asti näiden rakenteellisten toimenpiteiden pitäisi lisätä kilpailua ja luoda halvempia hintoja niin, että nämä vähittäismyyntien hintakatot voitaisiin poistaa. Mutta jos näin ei käy, niin ehdotamme, että vuonna 2015 täydellisesti uudelleen arvioitaisiin tämä asetus ja tällä tavoin voidaan katsoa, mikä on kilpailun tasamarkkinoilla ja mikä on hintataso. Ja jos tuossa vaiheessa näyttää siltä, että komissio oli liian optimistinen, niin sitten meillä olisi mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin. Olemme kuulleet kritiikkiä ja uskon, että herra Fontaine tulee nostamaan tämän asian esille meitä on kritisoitu siitä, että uudelleenarviointi 2015 on liian aikaista, jotta voitaisiin arvioida näiden rakenteellisten toimenpiteiden tehokkuutta. No, tätä täytyy sitten katsoa keskusteluissa tulevina kuukausina, mutta toisaalta haluaisin korostaa sitä, että jos ne rakenteelliset toimenpiteet, joita me ehdotamme, ovat todellinen kilpailuuhka, niin silloin markkinoiden pitäisi reagoida tähän kilpailuuhkaan jo nopeasti. Eli jos markkinat toimivat tällä tavoin, niin silloin meidän tulisi nähdä muutoksia markkinoilla jo vuonna 2015, eikä 2015 siksi ole liian aikainen tällaiseen uudelleenarviointiin. Sitten tieden, tiedon siirrosta, kuten jo sanoin ja kuten näitte kaavioista, tukkuhintojen ja vähittäismyyntihintojen välillä on aivan liian suuri marginaali. Kuluttajahinnat ovat noin yksi euro e, ja vähittäismyyntihinnat noin 40 senttiä, joten me haluaisimme, että nämä hintakatot kattaisivat myös tiedonsiirron, kunnes nämä rakenteelliset toimenpiteet tehoavat. Ja tässä me ehdotamme asteittain alenevaa hintaa niin, kattoa niin, että tiedonsiirron verkkovierailuhinnat olisivat noin 50 senttiä per megabit budjetti vuonna 2014. Me arvioimme erilaisia vaihtoehtoja, arvioimme niitä laadullisesti, niiden taloudellista vaikutusta, niiden yhteiskunnallista vaikutusta ja vaikutusten arvioimissamme olemme myös antaneet arvion näiden täy- toimenpiteiden täytäntöönpanon kustannuksista. Kuten sanoin, meillä oli täydellinen lista erilaisia vaihtoehtoja äh, lähtien siitä, että pidetään nykyinen lähestymistapa, että poistetaan asetus täysin. Arvioimme hintoja ja ehtoja vertaatte niitä kotimaan markkinoihin, katsomme rakenteellisia toimenpiteitä, verkkovierailupalvelujen erillinen myynti ja verkkoon pääsy. Ja sitten keskityimme kolmeen vaihtoehtoon sen jälkeen, kun olimme arvioineet kaikki vaihtoehdot Ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että pidetään tämänhetkiset hintakatot. Tätä pidettiin lähinnä tällaisena ver, vertailukohtana, koska meillä täytyy olla jokin vertailukohta, kun arvioimme uusia toimenpiteitä. Ja nyt tämänhetkinen lähestymistapa on se vertailukohta. Toinen vaihtoehto on se, että meillä olisi alemmat äh, hintakatot. Tässä on kyse ainoastaan äh, siis hintasääntelystä. Otetaan hyvin äh, kovaa hintasääntelyä käyttöön vähittäismyynnin tasolla. Ehdotetaan hintakattoja, jotka ovat hyvin lähellä arvioituja kustannuksia. Ja sitten kolmas vaihtoehto olisi tämä, jossa yhdistetään rakenteelliset toimenpiteet olemassa oleviin hintakattoihin. Jos katsomme näitä kolmea vaihtoehtoa laadullisesti, jos pidämme yllä tämänhetkisen tilanteen, niin huomaamme, että tukkuhintojen alhaisuus ei siirry vähittäismyyntihintoihin – ja on hyvin vaikea eh, virtuaalioperaattorille päästää verkkovierailumarkkinoille. Jos sitten eh, otamme käyttöön ainoastaan tällaisen hintoihin hintakattoihin keskittyvän lähestymistavan, niin silloin varmasti kaikki kuluttajat tulevat hyötymään alhaisista hinnoista ja se on hyväksi kuluttajille, mutta meidän täytyy pitää mielessämme, että tällä äh, vaikutus on vain väliaikainen. Se ei tule edistämään kilpailua eikä muuttamaan markkinoiden rakenteita. Ja siksi on kyseenalaista äh, olisiko se, EU-tuomioistuimen viimeisimmän päätöksen mukainen, eh, että markkinoita voidaan säännellä, mutta että hintasääntely pitäisi olla aina väliaikaista. Ja sitten viimeinen on tämä rakenteelliset toimenpiteet ja eh, olemassa olevien hintakattojen ylläpitäminen. Me olemme sitä mieltä, että tämä eh, vaikuttaisi voimakkaasti kilpailuun verkkovierailumarkkinoilla ja se olisi kestävä ratkaisu ilman, että tarvittaisiin pitkän tähtäimen hintasäätelyä. Tässä rakenteellisessa toimenpiteissä meillä on kaksi äm, toimenpidettä, joita me ehdotamme. Nämä tukkumarkkinoiden pääsy pakko. Äm, tämä antaisi enemmän mahdollisuuksia tukkumarkkinoilla mm, erilaisilla sopimuksilla mobiilioperaattorien ja virtuaalioperaattorien välillä. Ja tällä tavoin voitaisiin saada aikaan paneurooppalaisia verkkovierailuoperaattoreita. Ja toinen äh, kysymys on tämä eriyttäminen, ähm, verkkovierailupalvelujen myyminen erikseen. Miksi olemme sitä mieltä, että tätä tarvitaan? Meidän mielestämme tällaiset rakenteelliset toimenpiteet ovat tärkeä osa tätä ratkaisua. meidän pitää tarjota käyttäjille mahdollisuus valita erillinen verkkovierailuoperaattori. Tämä lisäisi myöskin kuluttajien tietoisuutta ja avoimuutta. Miksi tämä sitten toimisi? Varmasti eh, meitä tullaan kritisoimaan myös tänään siitä, että ihmiset eivät kuitenkaan vertailisi hintoja heillä olisi paljon helpompaa pitää samaa operaattoria kaikkia palveluja varten. Miksi he välittäisivät tästä, miksi he yrittäisivät löytää kiinnostavan verkkovierailuoperaattorin. No tässä avainkysymys on se, että tiedonsiirro on lisääntymässä jatkuvasti ja joustavuus tiedonsiirrossa on varsin suuri, paljon suurempi kuin mitä on, kyse, mitä on esimerkiksi puheluissa ja tekstiviesteissä. Ja uskomme, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia verkkoviralin hinnosta ja jos he saavat avointa tietoa eri tarjouksista ja jos operaattorin vaihtaminen on helppoa, niin silloin he tulevat valitsemaan vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin ja tämä tulee lisäämään kilpailua markkinoilla. Ja tämä pitäisi tehdä tavalla, joka olisi loppukäyttäjälle helppo. Joten meidän ehdotuksemme on se, että EU-lajuisille verkkovierailupalveluille se oli vaihtoehtoinen palveluntarjoaja. Kuluttaja voisi kuitenkin pitää saman puhelinnumeron äänellä olisi samassa SIM-kortissa kaksi palveluntarjoajaa, yksi kotimaisille palveluille ja toinen verkkovierailupalveluille. Ja lisäksi pitäisi olla mahdollisuus vaihtaa milloin tahansa operaattoria. Ja haluaisin myös korostaa sitä, että tämä asetusluonnos on teknisesti neutraali. Me olemme ehdotuksessa maininneet yhden ratkaisun, joka olisi tämä kaksinkertainen IMSI-ratkaisu, kaksinkertainen kansainvälinen matkaviestitilaajan tunnus. me olemme sitä mieltä, että tällä tavoin voitaisiin saada aikaan todellista kilpailua verkkovierailumarkkinoille. Ja sitten nämä siirtymäajan hintakatot, selitin jo miksi me tarvitsemme tätä, tarvitsemme sitä siksi ajaksi, kun panemme täytäntöön nämä rakenteelliset toimenpiteet, ja tämä vie jonkin aikaa. Ja tässä korostan sitä, että hintakatto luo turvaverkon. Uskon kuitenkin, että kilpailulla saadaan aikaan hintoja, jotka ovat alhaisemmat kuin nämä hintakatot vuoteen 2015 tai 2016 mennessä. Sitten taloudellinen vaikutus. Me olemme kehittäneet taloudellisen mallin, jolla olemme arvioineet näiden eri vaihtoehtojen taloudellista vaikutusta ja olemme yrittäneet arvioida eri vaihtoehdojen vaikutuksen verkkovierailun määrään ja verranneet tätä myöskin koko alan liikevaihtoon ja ylijäämään. Ja nämä kaksi vaihtoehtoa, joita arvio, vertaamme tämänhetkiseen tilanteeseen, P ja C vaihtoehdot, niin näemme, että tämä hintakattovaihtoehto saisi aikaan parha hyvinvoinnin, parhaat hyvinvointivaikutukset lyhyellä tähtäimellä, mutta tämä ei kuitenkaan ole pitkän tähtäimen vaikutus. Tämä kolmas äh, vaihtoehto, ähm, verkkoon pääsy, erittäminen ja äh, hintakatot, ei toimi niin tehokkaasti kuin pelkät hintakatot, mutta meidän on muistettava se, että Nämä arviot perustuvat näihin mm, turvakattoihin, näihin hintakattoihin. Me uskomme kuitenkin, että hinnat tulevat laskemaan niiden alle ja tämä tulee lisäämään taloudellista vaikutusta. Jos katsomme sitten täytäntöönpanokustannuksia, nämä arviot perustuvat tähän kaksinkertaisen IMSin tekniseen ratkaisuun, Siis tämä tekninen ratkaisu, jonka mainitsemme ehdotuksessamme, mutta olemme myös valmiita hyväksymään muita ratkaisuja. Meidän täytyy kuitenkin myös ainoastaan varmistaa, että ne tuovat ne kilpailuedut kuluttajille, joita haluamme. Tämä kaksinkertaisen ihmisen ratkaisu maksaisi noin 300 miljoonaa euroa se on alle 10 prosenttia vuosittaista verkkovialoituloista ja 0,2 prosenttia kokonaisvuosituloista. Täytyy muistaa, että nämä ovat ainutkertaisia kustannuksia. Ja koska tässä luomme pohjaa kestävälle jatkuvalle kilpailulle, meidän täytyy arvioida näitä kustannuksia pidemmällä tähtäimellä. Jos otamme tämän kaiken huomioon, niin olemme sitä mieltä, että tämä on investointi, joka kannattaa tehdä, jotta verkkovierailumarkkinoista tulisi kilpailukykyisempiä ja tästä kilpailusta tulisi kestävää. Ja sitten lopuksi kokonaisarviointi. Me olemme sitä mieltä, että rakenteelliset toimenpiteet antavat mahdollisuuden parempaan kilpailuun verkkoon verkkovierailu markkinoilla. Hän taisi enemmän vaihtoehtoja mobiilipalvelun käyttäjille ja se toisi pitkän tähtäimen tuloksia ja vakaamman sääntelykehyksen. Ja kuluttajat hyötyvät vähittäishintojen laskusta, joka perustuu lisääntyneeseen kilpailuun. Haluaisin päättää pitkähkön esitykseni tähän äh, verkko, siihen, että verkkovierailumarkkinat eivät toimi. Nämä hintakatot ovat tuoneet kyllä kuluttajille etuja, mutta se ei ole ratkaissut perustavanlaatuista ongelmaa verkkovierailumarkkinoille ja siksi meidän täytyy ehdottaa ratkaisua, joka ratka- poistaa nämä rakenteelliset ongelmat verkkovierailumarkkinoilta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittää tästä hyvin kattavasta esityksestä. Sen kuin annan puheenvuoron herra Fonteinille, jotta hän voi esittää kannanottonsa tähän esitykseen välittömästi. Apologize for the fact that I had to communicate to the chair that I, I'm forced to leave niin, kiitoksia. Valitettavasti on lähtemään ennen kello puolta 12. Ja minulla on mukanani kollega, joka on projektijoukkojen päällikkö, joten hän tuntee kaikki yksityiskohdat myöskin ja jää tänne paikan päälle. Selkeästi kyseessä on käynnissä oleva keskustelu, joka ei ole siis suinkaan päättynyt ja näin alkuun haluaisin jatkaa siitä, mihin jäin tuossa ensimmäisessä alustuksessa, niin todeta, että olemme erittäin sitoutuneita tukemaan Euroopan toimielimiä, tietysti neuvostoa, mutta myöskin parlamenttia ja komissiota. Ja tähän mennessä olemme saaneet aikaiseksi sen, että viime vuoden joulukuussa julkaisimme neuvonantomme komissiolle – verkkovierailuasetuksen jatkosta olemme lisänneet yksityiskohtia tämän vuoden helmikuun vastineessamme ja olemme kehitelleet myös teknisen analyysin komission ehdotuksesta. Ja toivottavasti sen avulla voimme selventää niitä kysymyksiä, joita käsitellään seuraavissa neuvotteluissa. Julkaisimme tämän myös eilen verkkosivuillamme. Tänään haluaisin kertaa joistakin tärkeistä kysymyksistämme tässä analyysissä. Ja haluaisimme katsoa tulevaisuuteen, käsitellä mobiilimarkkinoiden tulevaisuutta tällä pitkällä aikavälillä vuoteen 2022 asti erittäin dynaamisilla markkinoilla ja käsitellä sitä, mikä meidän näkemyksemme on verkkoverosta seuraavan kymmenen vuoden ajan. Ensin analysoin hieman komission ehdotuksia. Tietysti olemme hyvin pitkälti samaa mieltä, vaikka jossakin olemme myös eri mieltä. Tietysti olemme samaa mieltä siinä, että meidän täytyy saada matalammat hinnat, avoimuus ja meidän täytyy helpottaa kestävää kilpailukykyä. Nämä tavoitteet ovat siis meillä samoja komission kanssa. Lisäksi olemme sitä mieltä, että viimeisen viiden vuoden aikana verkkovierailuasetus on tuonut selkeitä etuja kuluttajille matalan hintatason muodossa ja estänyt yllättävät laskut. Myös kustannukset ovat laskeneet nopeasti. Ero kustannusten ja hintojen välillä on kuitenkin edelleen merkittävä ja ei sovi hyvin yhteen yhtenäismarkkina-ajatuksen kanssa. Olemme sitä mieltä, että sääntelyä tarvitaan. Ja kuten komissiokin, olemme sitä mieltä, että markkinavoimat eivät ole riittävät siihen, että tarjotaan kohtuullisinat kuluttajille lähivuosina. Me tarvitsemme tukku- ja vähittäismyyntipuolella sääntelyä. Meidän täytyy asettaa myös hintakatot lähitulevaisuudessa. Olemme sitä mieltä, että näiden hintakattojen tulisi jatkuvasti laskea. Kuten totesin, edelleenkin kustannusten ja hintojen välillä on valtava ero. Ja kun verrataan verkkovierailuhintoja kotimaan käyttöhintoihin, niin erot ovat erittäin suuria. Meidän täytyisi saada nämä hinnat lähentymään toisiaan vuonna 2015 mennessä. Keskipitkällä aikavälillä tukkukustannusten laskemiseen pitäisi mahdollistaa se, että palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkailleen yhtä yhtenäistä eurooppalaista tariffia. Viestintä, äänipuheluiden ja datapalveluiden käytön hintojen tulisi olla silloin yhtenäisesti määrättyjä ja samankaltaisia kuin mitä maksetaan kotimaassa. Komission ehdotus mahdollistaakin tämän pitkälti. Tiedosiirto sitten vierasverkossa on tärkeä kysymys. olemme sitä ehdotuksen uusista turvarajoista hinnoille. Äskettäin on nähty, että jonkun näköisiä ehkä hieman houkuttelevampia tariffeja on otettu käyttöön. Siitä huolimatta nämä eivät ole kaikkialla käytössä unionissa ja jotkut hinnat ovat perusteettomat korkeita. Hintakattojen tulisi poistaa nämä valtavan korkeat hintapiikit, joita edelleen joiltakin kuluttajilta vaaditaan maksettavaksi. Ja niiden niin ei tulisi kuitenkaan hidastaa kilpailua tiedonsiirrossa. Tiedonsiirtomäärät kasvavat jatkuvasti ja langattomien verkkojen käyttö jollakin tapaa ainakin tuo paineita näille markkinoille. Siitä huolimatta on tärkeää painottaa sitä, että nämä hintakatot eivät kuitenkaan helpota ö, niiden käyttäjien asemaa, jotka käyttävät valtavasti tiedonsiirtoa. Ja näitä ovat erityisesti älypuhelinten käyttäjät. He vaativat huomattavasti edullisempia hintoja, jotta voivat käyttää älypuhelimiaan myös ulkomailla. Oletetaan, että hinnat laskevat, kun tämä tyyppinen kysyntä kasvaa ja Berekillä on, on syytä toivoa, että operaattorit ottavat huomioon erityisesti tämän kuluttajasegmentin. Jatkamme tilanteen valvomista. No sitten rakenteellinen ratkaisu. Kukaan ei halua mitään ikuista hintasääntelyä, ei ainakaan BEREK. Ja siitä syystä olemme komission kanssa samaa mieltä, että näiden hintakattojen lisäksi meidän tulisi löytää rakenteellinen ratkaisu, joka ratkaisee markkinoiden epäonnistumiset, vahvistaa kilpailukykyä siihen mennessä, kunnes hintasääntely voidaan poistaa. Ongelma on seuraavanlainen. Me tarvitsemme nopean ratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön. Muussa tapauksessa tämä mahdollisuus saattaa meiltä mennä sivusuun. Me tarvitsemme nopeamman ratkaisun, siis kuin mitä verkkoverolumarkkinoilla tällä hetkellä on olemassa. Matalammat tukkuhinnat verkkovierailukustannuksissa saattavat johtaa siihen, että tarjotaan yleiseurooppalaisia tariffeja – ei kannata ottaa käyttöön sellaista ratkaisua, jonka käyttöön, käyttöönotto on kallista suhteessa niihin hyötyihin, joita tuo ratkaisu saattaa tarjota. Verek uskoo, että täysin tyydyttävä rakenteellinen ratkaisu ö, ei ole vielä näköpiirissä. Tyydyttävällä tarkoita ratkaisua, joka tarjoaisi kilpailua ja kuluttajahyötyjä, jotka ovat oikeasuhtaisia niihin teknisiin täytäntöpanovaatimuksiin, joita täytyy täyttää. Medec on arvioinut erilaisia rakenteellisia ratkaisuja joulukuun ja helmikuun kertomuksissaan, eikä löytänyt, että ne ovat, eikä ollut sitä mieltä, että ne ovat täysin tyydyttäviä. Vaikutusarvioinnissaan kaksois-IMSin irrottamisratkaisusta on keskusteltu hyvin pitkään. Verko on sitä mieltä, että se on tietyllä tapaa houkutteleva, mutta varovasti suhtaudumme niihin hyötyihin, joita voidaan odottaa saavamme. Meidän kilpailuanalyysimme mukaan muut komission ehdottamat tukkumenettelyt, kustannusten laskeminen, joka juuri mainittiin, yhdessä yhte, yleisen pääsyn kanssa tukkumarkkinoille. Sen pitäisi keskipitkällä aikavälillä tarjota kilpailuetuja. Erityisesti sen tulisi tarjota houkuttelevampia verkkovierailupaketteja. Se voi myös helpottaa uusien toimijoiden mukaan tuloa vähittäismarkkina, vähittäismarkkinoille mobiiliverkko-operaattoreiden ja virtuaalioperaattoreiden toimintaa. Kun otetaan huomioon tämä kehityskulku, on olemassa vaara siitä, että kaksoisimsi ei kuitenkaan tarjoa riittävästi hyötyä. Ja haluammekin, että otetaan käyttöön tukkuratkaisuja, joista on enemmän hyötyä. Ja näin voimme minimoida haittavaikutukset, jos nopea ratkaisu saadaan aikaiseksi. Kuitenkin Berek ymmärtää sen, että uusia vaihtoehtojakin on tulossa – ja vielä emme voi mielestämme valita parasta ratkaisua, vaan meidän täytyy tarkastella, mitä, teollisuus, mitä tämä toimiala ehdottaa to- tapahtuvaksi ja keskustella eri ratkaisuista. Päätöksessämme kehotamme valitsemaan spesifisen rakenteellisen ratkaisun ja että se valitaan vasta sitten, kun tiedetään, että kyseessä on ratkaisu, joka tarjoaa hyötyjä kaikille kuluttajille. Ja lisäksi on tärkeää, että tuetaan markkinatoimijoiden suurta määrää Meidän mielestämme se, että otetaan käyttöön muita ratkaisuja ei auta kuluttajia lainkaan. Olemme suhtautuneet hyvin avoimesti erilaisiin ratkaisuihin. Työskentelemme toimialan ja komission kanssa, että voisimme kehitellä omat suuntaviivamme täytäntöönpanoon varten. Tästä syystä meillä on hieman varovaisempi lähestymistapa kuin komissiolle näistä rakenteellisista ratkaisuista. Tämän seurauksena uskomme, että vähittäismyynnin sääntelyä ei voida poistaa ennen kuin on selvää, että markkinavoivat toimivat tehokkaasti. Neuvottelun aikana oli selvää, että useat parlamentaarikot halusivat, että hintakatot poistettaisiin. Me olemme samaa mieltä, mutta olemme silti sitä mieltä, että vielä on liian varhaista toimia näin. Me emme halua vaarantaa kuluttajasuojaa. Eli jos hintakatot säilytetään seuraavien vuosien aikana, meidän täytyy ottaa käsittelyyn se, mille tasolle nämä katot asetetaan. Komissio on pyrkinyt kilpailun lisäämiseen ja tämän tyyppisessä strategiassa ei olisi hyvä idea asettaa hintakattoja niin matalalle, että uudet toimijat eivät pääsisi markkinoille. Toisaalta niin ne tulisi olla myöskään niin korkealla, että ne eivät tarjoa riittävän suojaa siitä on erittäin vaikea löytää oikea tasapaino näiden kahden välillä ja meillä ei ole mitään matemaattista kaavaa, joka auttaisi sen löytämisessä. Siitä huolimatta totean kyllä, että Berek etsisi tämän tasapainon hieman toisella tavalla. Ottaisi käyttöön matalammat katot kuin mitä komissio on ehdottanut vuoteen 2014 mennessä. Meidän näkemyksemme on se, että 200 prosentin vähittäismyyntimarginaali mikä merkitsee sitä, että siis vähittäismyyntikatto on kolme kertaa tukkukaton suuruinen, olisi riittävän hyvä mahdollistaakseen markkinoille pääsyn ja samalla kuitenkin edesauttaisi kilpailukyvyn kehittymistä. Samalla kun kilpailukyky kehittyy, niin kuluttajia suojataan paremmin. Kun otetaan huomioon asetuksen epävarmuustekijät, Vedekö sitä mieltä, että vuoden 2015 tarkistus, jota komissio on ehdottanut, tarjoaa, se pitäisi tarjota hyvä uudistusmahdollisuus. Kolme vuotta on jo pitkä aika ja meidän tulisi uudelleen arvioida sitä, missä määrin markkinavoimat stimuloidaanpa sitten niitä rakenteellisella ratkaisulla tai ei, vaikuttavat hintoihin. Lisäksi tulisi tarkastella sitä, missä määrin oletuksemme kustannuksista, joita olemme nyt siis arvioineet tulevaisuudessa, toimivat. Kymmenen vuotta on erittäin pitkä aika asettaa hintakattoja ja sääntelijöinä. Mehän teemme jatkuvasti kahden kolmen vuoden välein markkinatutkimuksia juuri tästä syystä. Lopuksi arviointiosa osoitetaan, että tarvitaanko hintakattojen säilyttämistä – niiden tasoa ja mikä suhde on tukkuja vähittäismarkkinoilla ja mikä suhde on taas verkkovierailulla ja kotimaisella hinnalla. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä käsitellä asiaa, joka liittyy toimintaamme, mutta ei löydy tuolta komission ehdotuksista. Verekissä haluaisimme, että se sisällytettäisiin komission toimintaan. Tällä hetkellä Meillä on erittäin tehokas yllätyslaskuja estävä toimenpideluettelo, joka on otettu käyttöön. Sen pitäisi toimia myös Euroopan ulkopuolella. Me tiedämme, että sääntöjä on vaikea täytäntöönpanna, mutta ne ovat pitkälti kuitenkin poistaneet ne kauhutarinat kuluttajista, jotka palaavat lomiltaan usean tuhannen euron laskun kerran sen takia, että ovat käyttäneet laitteitaan ulkomailla. Näin kuitenkin käy usein vielä Euroopan ulkopuolella. Jotkut operaattorit ovat nyt ottaneet käyttöön menettelyitä vapaaehtoisesti tässä suhteessa, mutta meidän mielestämme se ei ole vielä riittävää. Olemme sitä mieltä, että tämä on aika hyvä, nopea ratkaisu, joka olisi tärkeää ottaa käyttöön niille matkailijoille, jotka käyvät Euroopan ulkopuolella. Se on tärkeä yhtenäismarkkinoiden toimenpiteen ottaen huomioon, että verkkovierailu tarjo- on tarjolla EUn kansalaisille, jotka voivat myös EUn ulkopuolella. Yhteenvetona komissio on esittänyt erittäin mielenkiintoisen ehdotuksen. Sekä komissiolle että Berekille on ehdottoman tärkeää, että kaikkia kuluttajien etuja suojellaan. Meillä on joitakin ehdotuksia, jotka meidän mielestämme vahvistavat näitä ehdotuksia edelleen. Olemme sitoutuneita rakenteellisen ratkaisun luomiseen, joka parantaa kilpailukykyä kansainvälisellä verkkovierailun markkinoilla, markkinoilla yhdessä komission kanssa ja toimialan kanssa. Erityisesti kun huomioon tässä nyt kuulijani tänään, niin haluan todeta, että olemme täysin sitoutuneita tarjoamaan kaikkea teknistä tukea, jota tarvitsette, kun haluatte käydä keskusteluja seuraavien kuukausien aikana. Kiitoksia bedanke mich. Das war ja eine sehr ausführliche. Kiitoksia tästä hyvin seikkaperäisestä esityksestä äh, ja kommenteistanne komission ehdotukseen. Ja meillä on nyt useita kollegoja, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Menenpä nämä järjestyksessä läpi. Ensin edustaja De Castillo. Eh, Kiitos. Ensinnäkin herra Font tein, on jotainkin voisi vielä olla tämä olisi hyvä, niin on hyvä, että Berek on esittänyt tällaisen arvion vaikutuksista, koska todellakin sääntelijöiden organisaation mielipide on välttämätön tässä tapauksessa. Ei välttämättä meillä, kaikilla, meillä on samat tavoitteet tietysti siinä mielessä, että haluamme kilpailukykyisemmät markkinat, ja integroituneet markkinat, nimenomaan verkkovarojen markkinoilla ajatellen sekä äh, tekstiviestejä että tiedonsiirtoa. Ensinnäkin olemme tänään saaneet kuulla Berekin raportista ja ei tutustu lyhyesti siihen eilen, jotta voisi saada jonkinlaisen ajatuksen, jonka, josta sain sitten lisätietoa. Ja ajatukset, joita esitän, ovat hiukan tällaista aivoriihen tulosta. Ne eivät ole mitään lopullisia kantoja, mutta olemme käynnistämässä pian raportin prosessi parlamentissa, jossa olemme keskustelemaan perinpohjaisesti tästä kysymyksestä. Mutta haluaisin aloittaa eh, tästä Berekin raportista ensinnäkin tietyssä mielessä, kun lukee tätä raporttia tai kuulee esityksen tai kun tuntee esityksen, jonka komissio on tehnyt – voi todeta, että kysymys on vivahdeeroista, että ero komission esityksen ja, ja analyysien välillä, joita Berek on tehnyt, voitaisiin katsoa tietynlaisena vivahteiden erona pohjimmiltaan. Kuten kysymys on tietysti muusta kuin pelkästään vivahdeeroista, mutta ajatus siis, että mm, tässä jokalla paholaisen asianajana niin, että pohjimmiltaan on kysymys siis siitä, mitä Berek esittää, on, että ei riitä, että kehitellään rakenteellisia uudistuksia, joita komissio on esittämässä, vaan että yhdessä rakenneuudistusten kehittämisen kanssa on ylläpidettävä eh, hintakattoja – ja ennen kaikkea pyrittävä vähentämään sitä eroa, mikä on suhteessa tukkuhintoihin. Eli, eli se, kun komissio sanoi, että kun rakenne, rakennetukset pannaan toimeen, ei vaan ole välttämätöntä, että ylläpidetään hintakattoja, ja Berek taas on sitä mieltä, että vaikka rakenneuudistukset tulevat voimaan, edelleenkin tullaan tarvitsemaan hintakattoja joten meidän pitää katsoa, miten nämä kaksi voidaan, mitä kaksi toimenpidettä tulevat vaikuttamaan, niin saadaan enemmän kilpailua e, tälle sektorille. Tässä mielessä minä haluaisin esittää kaksi kysymystä asioista, jotka eivät ole minulle täysin selviä. Ensinnäkin on tunnustettu, että operaattorit ovat täydentäneet vaatimukset, jotka sisältyvät asetuksiin 1 ja 2. Eli siis pohjimmiltaan lähdemme siitä, että luotamme siihen, että sääntelijät, että, anteeksi, operaattorit tulevat kehittämään asian, kehittämään asianmukaisesti ajan myötä täyttämään vaatimukset, jotka sisältyvät uusiin esityksiin, jotka liittyvät rakenteellisiin uudistuksiin. Tämä luottamus tietyssä mielessä paradoksaalisesti Berkin taholta on suurempaa kuin komission taholta. Tämä ensinnäkin. Toiseksi kustannusongelma. Se, että käytän se tullaan tekemään tällaisia rakenneuudistuksia, ei tule mikään helppo asia, joka kysymys on teknisesti mutkikkaasta asiasta, vaikka se näyttäisi kovin yksinkertaiselta, että voidaan vaihtaa operaattoria verkkoveron aikana verkkoveron vuoksi, niin se näyttää kuitenkin, se on siis aika mutkikas asia, vaatii teknistä mielinkuvitusta, mutta ajatellaan myöskin kaikkia investointeja, jotka liittyvät siihen, ja se, että tätä kautta vähennettäisiin hintakattoa joka on olemassa tukomarkkinoilla, niin olen siinä vaiheessa, vaiheessa että en näe kielteistä vaikutusta, joka liittyy operaattorien lukumäärään, jotka voisivat tulla verkkoverailumarkkinoille, koska viime kädessä tämä investointien sekoitus, joka liittyy tukkumarkkinoiden hintakattoihin tämä saattaisi vaikuttaa tilanteeseen. Tämä on pelkkä hypoteesi tietysti, mutta siinä mielessä, että vaikutus voisi olla, saattaa olla, että siellä olisi kielteistä, saattaa olla käydä myöskin, niin, että vaikutus olemaan minkäänlainen, ajatellen sitä, mikä on miksi Berkin kanta asiasta. Tässä olisivat minun ensimmäisen ajatukseni. Siis mistä vaiheesta lähtien otetaan huomioon se, miten asiat ovat, lainsäädäntö on toiminut, asetukset yksi ja kaksi verkkovierailuista. Toisaalta kun pannaan käyntiin rakenteelliset uudistukset, kuten meille selitettiin, ja perustelut sille, mutta minusta tämä näyttäisi olevan tulevan avoin niin, että käymme avointa keskustelua asiasta, että parlamentti on varmaan kaikkein herkimpiä tahoja siinä, että saadaan aikaan kilpailevat markkinat verkkovelvoitteen alueella, koska parlamentin yksittäisiin jäseniin vaikuttaa se, että puuttuu todellinen kilpailukykyinen markkina verkkovelvoitteen alueella. Niin. Mutta tämä olisi varmasti perustavanlaatuinen aihe keskustelun osalta, ja vi, joka viime kädessä tuli johtamaan myöskin siihen, minkälaisen kannan parlamentti ottaa asiaan. Ja haluaisin tietää, onko jotakin lisättäviä, lisäargumentteja tällä hetkellä, jotka voisivat selittää minulle asioita, mutta jos ei, koska muuten meillä on ongelma, koska tietysti meillä toisaalta meillä on mahdollisuuksia myöskin parata toisaalta asian käsittelyn uudestaan Bergin kanssakin lukuisassa yhteydessä. Paul Rybik. Kiitoksia tästä hyvästä tutkimuksesta ja näistä hyvistä ehdotuksista. Se, mitä tässä pitäisi vielä kyseenalaistaa, on tämä arvioitu hintakatto tiedon siirron verkkovierailussa. Jos katsoo nyt omaa laitetta, niin saa tiedon, että 100 kilobaittia on 0,99 euroa tai 1,39. Nämä ovat ne kaksi pääkattoa, jos matkustaa jatkuvasti Euroopassa ja näinhän meille käy. Joten jos ihan käytännössä sanoa, eli että jos lataa esimerkiksi noin tunnin kestävän elokuvan, riippuen tiedonsiirron nopeudesta, yksi gigabaitti on noin yksi elokuva, niin sitten nykyisten äh, sääntöjen mukaan maksaisi 9900 euroa tai 13 900 euroa. Te ehdotatte nyt sitten, että gigabaittia kohti yli, hintakatto olisi 500 euroa. Äh, jos minä kotona Itävallassa lataan saman määrän koneelle, niin maksan siitä euron. Eli jos kotona sen elokuvan lataan, niin maksan euron, ja jos lataan se täällä Belgiassa, niin maksan 13 900 euroa. Nyt minä haluaisin tietää, että mistä te keksitte tuon 500 euroa. Kiitoksia. Nyt haluaisimme tietää, että minkä elokuvan te sieltä latasitte, koska siitä sitten kysymyksen vastaus riippuu. Kollega Van Nistelrooy. Eh, Kiitoksia. Niin tässä vaiheessa ihan lyhyt kysymys. Hyvä, että tämä eh, asia oli nyt esillä. Mukava olisi myös kuulla sitä Strasbourgissa lisää. Ja haluaisin tehdä ehdotuksen siitä, että ITRE-valiokunta pitäisi kuulemistilaisuuden tästä kysymyksestä, jossa saisimme kuulla myös tämän toimialan edustajia. Se olisi ehkä hyvä asia. Ja kaksi lyhyttä kohtaa. Edustaja Rybi otti jo sen, että millä tavalla verkkovierailussa on toimittu. Jos halutaan saada ratkaisuja aikaiseksi, kansalaisille, niin meidän täytyisi silloin saada yksi hintasääntely koko markkinoille. Tässä sanottiin, että vuonna 2015 pitäisi päästä samaan tasolle kuin kansallisesti. Minun ajatukseni on se, että jos me nyt suhtaudumme asiaan vakavasti, ja komissioedustajahan kertoi juuri nyt, että tämänhetkisessä sääntelyssä on, marginaalit ovat vain kasvaneet, niin minusta meidän tulisi nopeammin pyrkiä siihen suuntaan, että päästään yhteen tasoon, sille tasolle, joka on kansallisesti voimassa. Ja teknisesti voisi silloin valita tuon verkkovierailuoperaattorinsa. Hyvin suuri osa ihmisistä, jotka eivät, käytä tällä, jotka eivät ole suurkäyttäjiä, eivät ymmärtäisi tätä asiasta, tulisi niin monimutkaista, ja nyt jos pyritään tilanteeseen, tässä tilanteeseen vasta 2015, niin se on aivan liian myöhään. Minulla on ajatus siitä, että me tässä nyt teemme koko ajan tällaisia puolittaisia ratkaisuja. Minusta meidän täytyisi pyrkiä heti tähän loputilanteeseen. Eurooppalaisella tasolla saada aikaiseksi todellinen kilpailu. Meillä on hyvät rakenteet. Me voimme tarjota vain yhtä tariffia. Öö, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Berekin ja komission puheenvuoroja. Olen iloinen siitä, että käsittelemme tätä aihetta. Haluaisin ensinnäkin täällä ottaa esille Keski- ja Itä-Euroopan maiden intressit ja haluaisin, että Berekin ja komission edustajat tulevaisuudessakin ottaisivat huomioon sääntelyn kannalta myöskin pienten, pienten valtioiden tilanne uusissa jäsenvaltioissa, koska niissä on mahdollista, että he tulevat olemaan suurimpia häviäjiä ajatellen niitä eroja, joita on Euroopan unionin sisällä. Minä olen Slovakiasta, mutta olen varma, että Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa on samanlainen tilanne. En tiedä, mikä tilanne on Puolassa. On olemassa valtaisia eroja siinä, mitä hintoja palvelujen tarjoajat antavat tämän, tiedän, että Saksakin on eroja, olen jutellut tuttavieni kanssa Saksasta, olen kuullut, että hin, hinnat saattavat olla jopa kymmenkertaisia nämä hintaerot. Ajattelen matkapuhelujen ja verkkoverolia. Herra Fontein otti esille lukuisia kysymyksiä ja valaisi niitä. Haluaisin tukea kovasti sitä, että tarvitaan säätelyä ja uskoakseni vielä pitkään tullaan tarvitsemaan säätelyä. On hyvä, että hän mainitsi myöskin eurooppalaiset tariffit. Toivottavasti jossakin vaiheessa pääsemme siihen, että on olemassa yhteisiä eurooppalaisia tariffeja. Joka tapauksessa pienille keski- ja itä maille tämä olisi tärkeä asia. On tärkeää, että saadaan aikaan tasapaino kilpailun ja sääntelyn välillä. Ei pidä kuitenkaan sallia sitä, että vain markkinavoimat toimivat, koska silloin tullaan tilanteeseen, jossa on liian myöhäistä ryhtyä säätelemään. Ja pyytäisinkin, että toisaalta komissio ja BEREK, herra, BEREK myöskin saisivat aikaan hiukan nopeaa toimintaa, josta voisi olla paljon apua myöskin meidän pienille maille se, äh, että puhuttiin näistä voitoista, e, jos se on yli 110 prosenttia, se on minusta erittäin uskomattoman suuri ja siihen pitäisi puuttua. Ja tämä todellakin vaikuttaa pienissä valtioissa siihen, miten on kilpailukykyä. Meillä oli mahdollisuutta siihen, että voimme ylläpitää kolmea operaattoria, esimerkiksi Slovakiassa, koska on tärkeää todellakin, että voidaan pystyä alentamaan hintoja. Kiitos. Kollega Bellet. Kollega Bellet. Uh, thanks very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on paljon kysymyksiä jo esitetty. Puhun lyhyesti. Ja olen erittäin kiinnostunut siitä, mitä komission edustaja ja herra Fontaine ovat sanoneet. Muutama kommentti komission edustajalle. Voisitteko antaa meille tietoja siitä, mikä tilanne on vertailtuna muihin markkinoihin, Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, miten paljon siellä operaattorit ansaitsevat, ollaanko samalla tasolla 100 prosenttia tai yli, mitkä marginaalit siellä siis ovat käytössä. Ja toinen kysymys, viittasitte siihen, että äh, tiedonsiirto on jatkuvasti kasvussa. Nyt ollaan 20 prosentissa, mutta kasvu on nopea, kuten totesitte. Ja tietysti kun tämä ehdotus sitten muuttuu asetukseksi, niin oletamme, että kasvu on yhä nopeampaa. Mikä sitten on vaikutus siihen, että mark- markkinat täyttyvät, ovatko operaattorit valmiita vastaamaan tilanteeseen? Onko se mahdollista? Siis onko infrastruktuuri riittävä? Onko infrastruktuuri investoinnit? ovatko ne sellaiset, että ne voivat seurata tätä mahdollista tiedonsiirron lisäystä? Okay. Ähm, wenn Sie sind, machen wir mal einen Jos teille sopii, niin pidetään pieni tauko ja annetaan tässä mm, mahdollisuus äh, ähm, Berekin puheenjohtajalle vastata näihin kysymyksiin, koska hänen täytyy lähteä Ai tämä ei ole oikeudenmukaista. No niin. E. Niin, muut, ryh, muilla ryhmillä on myös kysymyksiä verkin puheenjohtajalle, mutta tämä annatte on vain EPPlle. Se on teidän ryhmämme, mutta tässä täytyy olla tasa-arvoinen. No hyvä on, otetaan lisää kysymyksiä ja sitten vastaus. Olen pahoillani, mutta ymmärrän kyllä, tämä on se ongelma. Edustaja Herzog. Thank you, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin todellakin minäkin halusin mainita vielä sen, että minusta sihteerin pitäisi pyrkiä saamaan hiukan tasapainoa ja katsoa hiukan, mikä on tilanne täällä huoneessa, kun katsotaan sitä, ketkä saavat sitä kysymyksiä. Minusta ajattelen sitä, miten rauha säilyy valiokunnassa, se olisi paras asia. Pari kommenttia. Yksi asia on se, että, että verkkoverailu oli viime kaudella kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, ja se oli se asia ITRE-valiokunnassa, joka todellakin tuli mukaan myöskin Euroopan parlamentin vaalitaisteluun. Ja meillä parlamentilla kokonaisuudessaan on halua keskustella asiasta ajatellen vuotta 2014 ja tätä vaikutusarviota, koska tämä on todellakin juuri se eurooppalainen projekti, joka vaikuttaa vaaleihin, ei pelkästään ajatellen yksittäisiä poliittisia ryhmiä, vaan ajatellen myöskin sitä, että listään Euroopan kansalaisten tietoisuutta siitä, miksi Eurooppa on hyväksi, joten asian täytyy palata uudestaan vuoden 2014 tienoilla. Muut kommentit ovat teknisiä. Ehkä niihin ei tartuttu tähän mennessä. Minusta uskoakseni, kun lainsäädäntö muuttuu, sillä tulemaan huomattava kielteinen vaikutus Only in my bag I have three or four mobile phones ah, vaikutusta siihen, miten äh, naisten käsilaukut tulevat muuttumaan, koska minulla ainakin on kolme erilaista puhelinta tällä hetkellä laukussa, niin tämä merkitsee sitä, että aikaa myöten tarvitsemaan äh, sitten pienemmän käsilaukun, koska minulla on vain yksi matkapuhelin, mutta tätä ei mainittu aikaisemmin, olin yllättynyt tästä, koska tämä todennäköisesti on suurin lisäarvo, jos tällainen tekninen muutos on mahdollinen. Mutta jos se on mahdollinen, niin totta kai kuluttajat, eivät pelkästään naiset, joilla on käsilaukku, vaan myöskin miehet, haluavat kuitenkin hyvin paljon yksilöllisiä vaihtoehtoja, jotta saadaan erilaisia vaihtoehtoja perhepaketteihin tai siihen, miten otetaan yhteyttä puolueen jäsenen, koska tällä hetkellä meillä on, meillä on yksi puhelin perhejäsenille, toinen puhelin puoluejäsenille, yksi Belgiaa varten, yksi Ranskaa varten, yksi Unkaria varten, joten jos olisi teknisesti mahdollista, niin haluaisin tehdä valinnan, jossa minulla olisi yksi puhelin, jota voisin käyttää. Halusin vain mainita tämän asian, halusin ottaa sen esille tai sitä kysymyksen, onko tämä minun uneni, unelmani toteutettavissa oleva, Silloin, jos näin on, silloin tämä lainsäädäntö tulee tekemään suurimman vaikutuksen matkapuhelun palveluihin, mitä koskaan on ollut. Tämä ei ole teknisesti helppoa, tietysti minä toivon, että se tulisi olemaan teknisesti helppoa, mutta kuitenkin on suuri riski siitä, että kuluttajat, ajatellen myöskin hyvin äh, teknisesti tietoisia kuluttajia, että, että he pystyvät tekemään valintoja, jos meillä on tuhannen euron, eh, joku, joka saa tuhannen euron eh, laskun siksi, että kuherruskuun aikana unohti vaihtaa eh, operaattoria. Joten täytyy katsoa, että ei saa sellaisia palveluita, joita oli halunnut. Täytyy katsoa, että ei mene sekaisin näissä erilaisissa palveluissa, vaan että voidaan varmaan siitä, että kuluttaja pystyy tekemään valinnat oikealla hetkellä, sillä hetkellä kun haluaa, eikä heissä tulee tällaisten unohdusten uureja. Invoices... Ja sitten laskujen täytyy, niiden täytyy olla enemmän eurooppalaisia. Kerron oman tarinani. Kun kaksi päivää olen katsonut laskua, niin tein sen, tulin siihen loppupäätökseen. Internet palvelujen tarjoajan osalta, koska se ei ollut yhtään mitään puolta, koska koko systeemi suljettiin Minulla oli kaksi päivää siihen, että löysin oikean ratkaisun teknisen asiantuntijan kanssa. Ja tämä siis liittyy nyt näihin laskuihin, joiden olla selkeitä, mutta myöskin tarjousten pitää olla huomattavasti selkeämpiä. Thank you, Chair. First, uh, a question to the Commission. When... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kysymys komissiolle, kun uh, teitte ehdotuksenne ennen kuulemista, kuten valmistelitte, keskustelitte kuluttajajärjestöjen kanssa Euroopassa, erityisesti liittyen näihin rakenteellisiin muutoksiin, ei vain eh, mitä tulee hintakattoihin, koska voin jo arvata, mikä heidän vastauksensa on, mutta eh, ajattelevatko kuluttajajärjestöt, että nämä rakenteelliset muutokset eh, olivat hyödyllisiä kuluttajille, toivon, että kysyitte niiden mielipiteet tai ettekä odottaneet tätä virallista kuulemista. Ja sitten haluaisin Berekiltä tietää, mm, se mitä täällä sanottiin intakatoista, niin olen äh, kansanne samaa mieltä äh, siitä, että äh, hintakattoja, jos käytetään pitkän ajan, niin se ei välttämättä ole kovin käytännöllistä. Kun te puhutte tukkuja ja vähittäismyyntihinnoista, niin haluatteko te saada aikaan suhteellisia hintakattoja, eli että vähittäismyyntihinnat eivät voi olla ähm, kuin tiet, tietyn verran korkeammat kuin tukkuhinta. Ja sitten tämä hintojen ryhmittyminen hintakaton ympärille, minulle tämä on indikaattori kartellinomaisesta toiminnasta. Ja haluaisin kysyä, että onko komissio pyytänyt kilpailupääosastoa tarkastelemaan tätä asiaa, koska meillä on ehkä rakenteellisia toimenpiteitä, hintakattoja, mutta kilpailupääosaston ky- kysely voisi ehkä myöskin pakottaa toimijoita oikeaan suuntaan. Me olemme sakottaneet useita toimijoita muilla markkinoilla ja äh, ehkä tämä on asia, jota meidän on tarkasteltava, koska yleensä kaikissa maissa on vain joku tietty määrä operaattoreita, joten hintakartelin muodostaminen ei ole niin hankalaa, joten haluaisin äh, todella tietää, onko komissio tarkastellut tätä asiaa syvällisesti. Kiitoksia. Edustaja Toija. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollega Herzog sanoi, Tämä asetus, jonka me teimme viime kaudella verkkovierailusta, on yksi niistä asioista, joka todella lisäsi Euroopan näkyvyyttä ja sen läheisyyttä kansalaisiin ja kuluttajiin mutta ei kaikki ole ollut niin helppoa, joten meidän pitäisi nyt tuon kokemuksen pohjalta ja tuon myönteisen lopputuloksen pohjalta, vaikka se onkin ehkä vain osittain myönteinen, kuten olemme tänä aamuna kuulleet. Meidän pitäisi siltä pohjalta toimia rohkeammin ja päättäväisemmin, koska tiedon siirron äh, ala on suu- laajentuvassa, te olette sen kaikki sanoneet, joten meidän tarvitsemme enemmän päättäväisyyttä ja halua äh, päästä lopputulokseen meidän tulisi äh, olen samaa mieltä joidenkin kollegojen kanssa, yrittää saada aikaan harmonisointia hinnoissa, mitä tulee kotimaan hintoihin ja verkkovierailuhintoihin, kun on kyse kerran yhtenäismarkkinoista ja kansalaiset matkustavat yhä enemmän unionin sisällä. Jos tätä tavoitetta ei kuitenkaan voida heti saavuttaa, niin meidän tulisi ratkaista joitakin ongelmia, joita vielä on. Ensimmäinen on se, eh, jonka kuulimme jo viime kaudella ja jonka kuluttajasuojajärjestöt eh, mainitsivat hyvin voimakkaasti, eikä kukaan voinut sitä eh, vastustaa. Tämä ero nämä hinnat eivät millään lailla kuvasta todellisia kustannuksia. Valtaisa ero kustannusten ja hintojen välillä. Sitä ei voida mitenkään perustella. Eurooppalaiset kuluttajasuojajärjestöt ja muut ovat osoittaneet tämän ihan faktatietona. Miten tämä sitten voidaan perustella? Kysyn tämän komissiolta. Joku, tässä pitää olla jonkinlainen hyväksyttävä suhde sitten voidaan mahdollistaa markkinoiden laajentuminen, antaa uusien operaattorien päästä markkinoille ja niin poispäin, mutta täytyy selvittää ensin tämä kysymys, koska haluaisin myöskin tietää, eh, mikä eh, hintaero eh, palvelulla on minun operaattorille, kun hän tarjoaa tätä palvelua minulle Italiassa tai jossain muussa maassa. Minä toisin kuin Edustaja Herzog, olen äh, hiukan laiska. Minulla vain yksi puhelin, jota käytän kaikissa maissa ja siksipä minä maksan äh, tästä laiskuudestani. Toinen kysymys, tästä puhui Lambertkin. Jos äh, tämä hintaero nä- hintaero tukkuhintojen ja vähittäismyyntihintojen välillä on niin epäselvä, niin sitten täytyy kysyä, että mitä tämä hyödyttää. Hyödyttääkö tämä markkinoita, jos on näin korkeat tukuhinnat, jos avaamme nämä uudet markkinat, onko todellakin näin vai no, ovatko hinnat sitten aina tämän kattohinnan ympärillä? Äh, ei tämä avaa markkinoita, vaan luo ennemminkin tällaista kartinomaista toimintaa. Ja viimeinen asia, nämä ehdotukset, äh, joita on mainittu, ratkaisut, joilla halutaan päästä lähemmäksi kuluttajaa, saada aikaan kilpailukykyisiä hintoja, äh, hintoja jotka ovat lähempänä kotimaisten hintojen tasolla, mahdollisuutta valita erillinen operaattori verkkovieroilua varten. Ovatko ne teknisesti mahdollisua? Ne ovat, ovatko ne ehkä ratkaisuja, jotka vaikuttavat mielenkiintoista, mutta aiheuttavatko niin suuria kustannuksia operaattoreille, ettei niistä ole mitään hyötyä? Ovatko ne kaupallisesti mahdollisia? Onko niitä arvioita, todellisia vaikutusten arviointia vai ovatko nämä ratkaisuja, jotka paperilla näyttävät hyviltä, mutta eivät ole toteutettavissa? Ja lopuksi olen Berekin puheenjohtajan kanssa samaa mieltä, että pidetään kiinni näistä hintakatoista kaikki ne riskeneen ennen kuin kunnes tiedämme, että markkinat ovat todellakin kilpailukykyiset, koska ne ovat kuitenkin eräänlainen turvaverkko. Thank you to both Berek and the Commission. Kiitoksia Berekille ja komissiolle erittäin mielenkiintoista analyysistä tänä aamuna. Minulla on kaksi kysymystä. Komissio totesi, että uusi ehdotus edesauttaisi virtuaalioperaattoreiden pääsyä markkinoille, mutta yleisesti pienoperaattoreilla on ongelmia. Varsinkin pienissä maissa olevien pienien operaattorien ongelmat ovat suuria, aivan kuten kollegani mainitsi koska pienet operaattorit eivät yleensä kuulu suuriin yrityksiin tai eivät kuulu rajoitettaviin liittoutumiin, kuten suuret operaattorit. Ja uskoakseni varmaan empiirisesti kaikki ovat tietoisia siitä, että toimintaa, tilanne ei ole tasa-arvoinen. Saattaa olla, että verkkovierailu epäonnistuu kahden maan välillä. Yhtä tai yksinkertaisesti luoda tai tekstiviestin lähettäminen kestää hirvittävän kauan. Ja uskoakseni Berkin henkilökunta sitten Riikassa saattaa myöskin huomata tämän henkilökohtaisesti. Komission ehdotuksessa ei ole nähtävissä mitään sellaista, mikä erityisesti tarkastelisi palveluiden laatua tai sitä, että otettaisiin käyttöön tasaveroinen toimintatilanne, jossa kaikki, kaikkia puheluita ja tekstiviestejä kohdellaan samalla tavalla ja ne menevät läpi ja ne yhdistetään. Toiseksi, kun puhutaan kilpailusta, niin eikö tässä nyt perustavaton ongelma ole se, että operaattorit eivät halua kilpailua, eivät ainakaan suuret. Ja itse asiassa ne ovat erittäin tyytyväisiä tähän kirjoittamattomaan sopimukseensa siitä, että ei kilpailla. Minä olen huolissani siitä, että jos operaattorit joutuvat tarjoamaan verkkoverkon ne pyrkivät vesittämään sitä erityistarjousten avulla, jossa ne tarjoavat halvempaa hintaa, jos otetaan kotimainen sopimus ja sitten verkkoon erikseen. Tämä nähdään myös energiamarkkinoilla, jossa energiapalvelutarjoaja tarjoaa tällaista pakettia ehdottaa ottamaan sähkön ja kaasun samasta paketista, niin silloin tarjotaan halvempaa hintaa. En näe komission ehdotuksessa mitään sellaista, mikä estäisi tällaisen toiminnan. Ja siinä tapauksessa koko kilpailuajatus vesittyy ainakin suurten palveluntarjoajien toimesta. Moment. Frau Nibler, Angelika Nibler. Edustaja Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää puheenvuorojen käyttöä esittäneitä alustajia, jotka esittelivät analyysejä, jotka esittelivät meille tätä vierailu, verkkovierailuasetusta. Aluksi haluaisin tehdä poliittisen kommentin, koska muistan, että kollegat, jotka esittivät tyyppisen kommentin, nimittäin olin yhtä mieltä siitä arviosta, että vuonna 2007 hyväksytty verkkovierailuasetus oli poliittisesti hyvin olennainen asetus, joka myöskin, jonka myöskin kansalaiset huomioivat vaalitaistelun aikana, ja kautta me saimme maineen, sellaisen maineen, että me parlamenttina teemme jotakin kansalaisten hyväksi. Ja pidän tärkeänä sitä, mitä Rova Herzog sanoi, että varmastikin tämä asia, sen täytyisi olla käsiteltäväksi ennen, ennen Euroopan vaaleja 2014. Ja ajatellen sitten myöskin tuota aiemmin hyväksyttyä asetustumuksessa, niin kollega Rybik oli silloin esittelijänä ja neuvotteli asiasta parlamentin puolesta. Muistan hyvin sen, että me kaikki parlamentissa yli ryhmärajojen olimme sitä mieltä, että asetuksen suunta oli oikea ja vain kaksi kysymystä oli avoinna. Eli jos verkkovierailuhintoja säädellään, mitä se merkitsee maan sisäisille tariffeille, tulevatko ne kalliimmiksi? Tämä oli huolenaihe, joka kuitenkaan onneksi ei osoittautunut todeksi. Ja sitten tietojen siirto vuonna 2007 oli myöskin asia, näyttää siltä, että sitä ei silloin riittävästi harjoitettu. Meillä ei ollut lukuja, joiden pohjalta olisimme voineet sanoa, että asiaan pitää puuttua. Siksi äh, asetuksessa oleva määräys siitä, että tätä pyrittäisiin esittelemään tai säätelemään äh, toiminnan, jos siihen on, on olemassa toiminnan tarvetta. Mitä sitten tulee tähän uuteen esitykseen? Minä en myöskään pysty muodostamaan lopullista kantaa ajatellen niitä rakenteellisia uudistuksia, joita BEREK ja komissio ovat esittäneet, niitä joudun vielä pohtimaan, mutta ajatellen suuntaa minusta lähestymistapa on hyvä se, että ei puhuta pelkästään hintakattojen kautta saamaan verkkoveraluongelmia järjestykseen, vaan myöskin tekemällä rakenteellisia uudistuksia koska itse asiassa tällainen hintakatto on politiikan kannalta aika huono lähestymistapa, vaikka se olisikin ollut välttämätön, mutta minua miellyttää lähestymistapa, että pyritään elvyttämään saman markkinat vilkkaammiksi, pyritään samaan aikaan lisää kilpailua, ja siksi pohjimmiltaan tämä lähestymistapa miellyttää minua. Pyytäisin sekä Berekin että komission edustajaa vielä kerran osoittamaan yksityiskohtaisemmin, mitä rakenteellisia toimia pitäisi toteuttaa. Olit hiukan eri mieltä siitä. Eri, tämä ero ei minulle kuitenkaan käynyt täysin selväksi, ja ehkä voisin vielä sanoa tähän jotakin. Ja sitten Berkin edustajalle vielä kysymys. Minua kiinnostaisi se, että kun sanotaan, että tällainen eriyttäminen nähdään, tilapäivän eriyttäminen, yhteyksien eriyttäminen nähdään yhtenä ratkaisuna toimenpiteenä. Haluaisin kysyä Berekin osalta, haluaisin kuulla, onko ollut kilpailijoiden valituksia, että on estetty pääsy markkinoille korkeiden hintojen vuoksi verkkoveralujen osalta, vai toimivatko markkinat, vai eivätkö ne toimi palvelujen tarjoajien kannalta. Ja viimeinen kysymys. Minusta on hyvä ehdotus, että ei pelkästään tarkastella sisämarkkinoita, vaan että pyritään asetukseen ottamaan – mukaan myöskin se, miten, mitä kustannuksia syntyy Euroopan ulkopuolella. Jotkut kollegat ovat esittäneet kysymyksiä komissiolle, että voitaisiinko kansainvälisten kauppasopimusten kautta tarttua tähän ongelmaan. Kollega Rybik puhui nyt tilanteesta Euroopan sisällä. Jos matkustetaan toiseen maahan, matkustamme lähiaikoina Israeliin, niin tulee sellaisia laskuja, jotka ovat viisi numeroisia eurolukuja, jotka liittyvät siihen, että on mahdollisesti valinnut jonkin paketin, ladannut jonkun paketin tiedon verkosta, joten haluaisin kuulla tästä asiasta komission edustajalta Berekon on tämän puolesta. Miksi komissio ei ole avoim, osoittu enemmän avoimuutta tämän asian osalta? Edustaja Tsikau. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și mulți dintre colegii mei care au luat cuvânt. Kiitoksia puheenjohtaja, kuten useat edeltävistä puhujista. Minäkin haluaisin korostaa sitä, että kansalaiset todella toivotetaan tervetulleeksi tämän verkkovierailuasetuksen. Se on yksi niistä harvoista toimenpiteistä eu jotka oli selvästi heti näkyvissä kansalaisille, joka heti paransi heidän elämäänsä. Valitettavasti on niin, että sisämarkkinat puhe, matkapuhelinalalla ei vielä toimi sillä tavoin kuin haluaisimme. Siksi tarvitsemme tätä asetusta. Ja silti tästä asetuksesta huolimatta on vielä niin, että hinnat ovat hyvin lähellä äh, kattohintoja. Tietenkin on myös tapauksia, joissa käytetään erityishintoja, ei niin kutsuttuja eurohintoja, erityisesti kun on kyse tiedon siirron verkkovierailusta. Olemme saaneet hyvin paljon valituksia äh, loppukäyttäjiltä. Meidän mielestämme olisi tärkeää, että myös tekstiviestien hinnat laskisivat kansallisten hintojen tasolle. Tukisin tällaista sääntöä, eli että asteittain hinnat sopeutettaisiin kansalliselle tasolle. Mutta meillä pitäisi olla myös jonkinlainen määräaika tekstiviestien siirrolle tässä äh, säädöksessä, koska välillä hyvin tärkeät tekstiviestit äh, pääsyttyvät perille vasta päiv- tunteja tai päiviä lähettämisen jälkeen, ja tästä sitten vielä maksetaan korkeampaa hintaa. Olisi tärkeää saada aikaan eurotariffi siirtymäajaksi, niin että tämän siirtymäajan aikana, äh, kunnes saadaan aikaan yhtenäinen hinta, syntyy hyötyä sekä alalla että loppukäyttäjille. Valitettavasti me emme vielä näe, mitä hyötyä tästä on yksityiskäyttäjällä, kun katsotaan näitä ehdotettuja rakenteellisia toimenpiteitä. Tämä pitäisi näkyä selkeämmin. Sitten 13 artikla. Siinä mainitaan muun muassa ehdot hintakattojen poistamiselle tukkumarkkinoilla ja vähittäismarkkinoilla. Me olemme sitä mieltä, että tällaiset määräykset ovat vasta silloin tarpeen, kun on olemassa jo rakenteellisia toimenpiteitä, jotka ovat toiminnassa ja kun sisämarkkinat pystyvät säätelemään itse itseään. Olisin iloinen, jos Berek säännöllisesti keräisi tietoja matkapuhelin puhelujen, tekstiviestien ja tiedonsiirron hinnoista. Nämä tiedot ei pitäisi lähettää pelkästään komissiolle, vaan myöskin parlamentille ja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Samanaikaisesti pitäisi olla mahdollista matkapuhelimen käyttäjälle vaihtaa operaattoria, jos joutuu verkkovierailemaan. Eli sama laite ja sama SIM-kortti mutta pitäisi kuitenkin olla mahdollista vaihtaa operaattoria aina hintatason mukaan. Keskustelu ei kuitenkaan vielä, minun täytyy nyt päättää puheenvuoron tähän, mutta keskustelu ei vielä päättynyt, koska meillä on vielä paljon mielenkiintoisia mielipiteitä kuultavana. Me olemme jo useasti viime vuosina vaatineet tätä ja on todella tervetullutta se, että näitä hintakattoja lasketaan asteittain tulevaisuudessa ja että sen lisäksi aiotaan ryhtyä rakenteellisiin toimenpiteisiin, jotka varmistelevat meille kilpailukykyiset sisämarkkinat. Mitä tulee suurkuluttajien ja loppukäyttäjien hintakattoihin, niin niistä pitäisi päättää vasta vuoden 2016 jälkeen. Kiitoksia. Nyt haluan antaa ensin puheenvuoron komissiolle, koska tässä oli hyvin paljon kysymyksiä. Herra Terävä ehkä voi sitten vastata ensin ja sen jälkeen Berg. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Olen kuullut useita kommentteja. Ei välttämättä tarvitse vastata kaikkiin niistä, mutta olen kuullut myös useita kysymyksiä ja pyrin niihin vastaamaan. Varmaankin Berek sitten esittelee ja vastaa paremmin niihin kysymyksiin, jotka, liittyy, jotka liittyvät sen lähestymistapaan, ja minä pyrin taas käsittelemään niitä kysymyksiä, jotka kuuluvat meille. Ensinnäkin Edustaja de Castillo pohti sitä, mikä on ero komission ja Berekin lähestymistavan välillä. Ja hän on sitä mieltä, että Berekillä ei ole riittävästi luottamusta operaattoreihin ja komissio taas suhtautuu myönteisemmin niihin vaikutuksiin, joita markkinatoimenpiteillä on. No näin saattaa tietysti nyt olla, kun kuuntelin täällä herra Fontainia ja sitä, mitä itse sanoin. Me olemme sitä mieltä, että ehdottamamme rakenteelliset toimet vaikuttavat markkinoihin. Samalla jos uskomme tähän, niin meidän täytyy samalla luoda myös kannustimia operaattoreille tämän ratkaisun täytäntöönpanemiseksi mahdollisimman nopeasti meidän täytyy saada operaattorit täytäntöönpanemaan kaikki tämä. Meillä voi olla lainsäädännössä säännöksiä, mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin operaattorina täytyy täytäntöönpanna säännökset. Ja siitä syystä meidän täytyy antaa kannustimia operaattorille, jotta kaikki otetaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Ja siitä syystä Täytyy tarjota kannustimia tässä suhteessa. Tämä on se ajatus, joka on hintakattojen poistamisella ennen vuotta 2016, jos markkinoilla on nähtävissä, että hinnat ovat kilpailukykyisiä ja rakenteelliset toimet on otettu käyttöön oikea-aikaisesti. Ja niillä sanan tuloksia. Samalla tietysti meidän täytyy varmistautua siitä, että jos olemme liian optimistisia eikä tämä toimi, niin tarkistuksessa täytyy sitten katsoa tilannetta uudelleen, jos on paranneltavaa vai onko kyseessä tilanne, joka ei toimi. Tasapaino täytyy löytää ja samalla meidän täytyy varmistautua siitä, että kuluttajat hyötyvät ja että toimialalla on riittävästi kannustimia tehdä tästä kilpailukykyinen. Edustaja Rybik viittasi verkkoviraluhintoihin silloin, kun kyse on tiedonsiirrosta. Ne ovat korkeat ja jäävät muutamaksi vuodeksi sille tasolle. En suosittelisi, että verkkovirallessa kannattaisi ladata elokuvia, se on todellisuutta, mutta toivottavasti jonain päivänä tämä ongelma ratkaistaan. Tietysti tässä nyt sitten päästään tuohon hintakattokysymykseen tiedonsiirrossa ulkomailla. Samalla kun katsotaan käyttö, meidän täytyy rakentaa sellainen mekanismi, joka parantaa kilpailukykyä ja samalla asettaa katon sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa sen, että saadaan aikaiseksi ainakin minimitaso kuluttajan suojassa. Kotimaan hintojen ja ulkomaan hintojen väliset valtavat erot ovat tietysti olemassa ja näin kuluu paljon aikaa siihen, että tämä tilanne ratkaistaan. Mutta uskoakseni näiden menettelyiden yhdistelmällä tämä Päivä tulee vastaan ennemmin mieluummin kuin myöhemmin. Tietysti kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus valita. Avoimuutta pitää tarjota ja juuri tähänhän me pyrimmekin ehdotuksemme avulla. Sitten esitettiin kysymys pienistä maista ja siitä, Onko tässä meidän ehdotuksessamme kiinnitetty pienten maiden tilanteeseen erityistä huomiota, kun tarkastellaan vähittäishintoja? Niin nämä katot pitkälti määrittelevät ne, eli suuria eroja ei ole maiden välillä. Tietysti kun katsotaan sitten vaihtoehtoisia vaihtoehtoista tarjontaa, niin silloin erot ovat suuria. Mutta valitettavasti missään maassa ei tarjota sellaisia hintoja, jotka ovat huomattavasti kattojen alapuolella. kun puhutaan pienistä maista ja pienistä operaattoreista, niin sitten sitten myös kysymys siitä, millä tavalla meidän ehdotuksemme varmistaa sen, että pienet toimijat voivat tasaveroisesti kilpailla suurten toimijoiden kanssa. Tässä suhteessa haluaisin mainita kaksi asiaa. Ensinnäkin tukkukatot. Jos haluamme mahdollistaa lisäkilpailun, meillä täytyy olla tukkuhinnat, jotka ovat kaikkien operaattoreiden käy- käytössä, suurten ja pienten ja niiden tulee olla sellaisella tasolla, mikä mahdollistaa sen, että saadaan aikaiseksi kilpailukykyiset vähittäishinnat. Ja tässä suhteessa meidän ehdotuksemme ja ne hintakatot ovat aika tiukkoja. Ja kun puhutaan näistä katoista, tukkukatoista, niin niiden tulisi kyetä kilpailemaan olemassa olevien operaattoreiden kanssa. Edustaja Bellet esitti kysymyksen siitä, mikä on tilanne muissa maissa. Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Valitettavasti minulla ei ole vastausta tämän kysymykseen. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että verkkoviralun markkinat on äh, säännelty vain Euroopan unionissa. Me keräämme tietoa ja meillä on tätä tietoa saatavissa operaattoreilta. Muissa maailmanosissa mitään systemaattista kerrota ei ole. Kyseessä ovat kaupalliset sopimukset. Enkä tiedä, onko Berekillä lisätietoa hinnoista muualla – mutta tällä hetkellä minulla tällaista tietoa ei ole. And then I'm, uh, I'm uh, of course not responsible for the... Minä en tietysti sitten ole vastuussa naisten laukkujen myynnistä ja on tietysti, ja on tietysti hyvin harmittavaa, jos naisten laukkumarkkinoihin kohdistuu negatiivinen vaikutus tämän ehdotuksemme toimesta. Mutta toivottavasti tämä verkkovierailusäätelymme kuitenkin vaikuttaa lopputulokseen. Silloin olen erittäin ilahtunut tietysti tämän prosessin päätteeksi. Edustaja Lambert kysyi sitä, että olemmeko keskustelleet asiasta kuluttajajärjestöjen kanssa ennen kuin olemme tehneet ehdotuksemme, ennen kuin järjestimme tämän julkisen kuulemistilaisuuden. No, olemme käyneet keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa viime vuosien aikana, mukaan lukien kuluttajajärjestöt ja tietysti myös toimialan edustajien kanssa – Yllättävän mielestäni on se, ja tämä selkeästi kuvaa tilannetta, että kaikki toimijat ovat pyrkineet löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja kilpailukysymyksen ratkaisemiseksi verkkovierailumarkkinoilla. Ehdotuksen tehty Meillä ei ole ollut mitään konkreettisia ehdotuksia rakenteellisiksi toimenpiteiksi, eikä myöskään tuolla toimialalla. Kuten Berekiltä kuulimme, niin Berek ei ole vielä vakuuttunut siitä, että on olemassa vaihtoehto tukkupuolen lisäksi. Eli keskustelumme olivat aika abstrakteja tuolloin. Vasta sitten julkisen kuulemisen jälkeen koko konsultaatioprosessi oli viety loppuun, esittelimme nämä eri perustelumme. Ja emme todella kommentoineet tätä, tai emme saaneet kommentteja kuluttajajärjestöltä rakenteellisiin ehdotuksimme, mutta nyt sillä katsellaan kaikkea tätä, mitä olemme ehdottaneet, ja uskoakseni piakkoin saamme kuulla mitkä nämä näkemykset ovat. Tietysti kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita saamaan sellaisia tarjouksia, jotka tuovat hyvän palvelun laadun ja halvat hinnat heidän ulottuvilleen. Ja tässä keskityttiin kovasti hintasääntelyn jatkamiseen. Ja sitten mahdollinen kartellimarkkina. Ja äh, olemme tässä suhteessa tarkastelleet siis verkkovierailuja. Emme saaneet kuitenkaan mitään lopuista tulosta aikaiseksi. En tiedä, onko kartellia tässä olemassa. Jos tietäisin sen, niin tietysti koputtelisin kilpailupääosaston ovea ja pyytäisin katsomaan sitä. Mutta saattaa olla, että tämä hintakattoasetuksemme luo mahdollisuuden operaattoreille tehdä yhteistyötä. Ei pelkästään sillä tavalla, että nämä sopivat suoraan hinnoista, mutta niillä, niillä on siis silloin tällainen kiintopiste joka vuosi neljäs julkaisemme hinnat. Ja silloin on aika helppo kaikkien toimijoiden päätellä, että jos hinta asetetaan tuolle, tuohon kattorajaan, niin silloin saamme kaikki riittävästi voittoa, voimme jatkaa mukavaa elämäämme. Saattaa olla, että syy siihen, että hinnat ovat ryhmittäytyneet tuon katon ympärille, on nimenomaan tässä asetuksessa ja itse sääntelyssä. Siitä syystä myös tästä syystä meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sitten puhuttiin siitä, mitä nämä rakenteiset ratkaisut ovat ja miten meidän näkemyksemme eroaa Berekin näkemyksistä. Olen pyrkinyt jälleen kerran selvittämään sitä, mitä nämä rakenteiset ratkaisut ovat. Meillä on kaksi ehdotusta. On tukkumyyntiasetus niin, että virtuaalioperaattorit, mm, mobiiliverkkooperaattorit voivat hyödyntää verkkovierailupalveluita Ja tässä olemme pitkälti Verekin kanssa samaa mieltä. Tämä menettely on oikein hyvä. Sitten toinen osa rakenteellisia ratkaisuja on näiden verkkovierailupalveluiden erillinen myynti, niiden irrottaminen muusta myynnistä. Kysymys on siitä, mitä se tarjoaa operaattorille yhtäältä ja mitä se tarjoaa toisaalta sitten kuluttajille. Jos aloitetaan kuluttajista, se tarjoaisi mahdollisuuden tarkastella sitä, että onko olemassa mielenkiintoisia verkkovierailutarjouksia samana kuitenkin säilyttäen oman operaattorinsa kotimaan palveluita varten. Ja sitten tarjontapuolella, operaattorin puolella meidän mielestämme tämä eriyttäminen on tärkeää. Yhdessä tukuu myyntisovelluksen kanssa niin, että on olemassa mahdollisuus operaattoreille tarjota ulkomaan palveluita erikseen. Jos meillä on pelkästään tällainen pääsy sovellus, niin silloin niiden operaattorien tilanne saattaa olla vaikea, jotka haluavat tarjota ulkomaan palveluita. Koska jos tätä edellyttämismahdollisuutta ei ole, niin kuluttaja täytyy joka tapauksessa saada käyttöönsä myös kotimaan palvelut ja miten operaattori voi tarjota koko pakkauksen tai paketin näitä palveluita, niin tähän tarvitaan näitä menettelyitämme. Ja tietysti sitten kun puhutaan näistä tekstiviesteistä ja siitä, että niiden välittäminen kestää kauan, Tämä se löytyy tämänhetkisestä asetuksesta yleisesti ottaen. Operaattoreiden tarjoamat palvelut, joko sitten ulkomailla tai kotimaan puolella, kuuluu puitteiston piiriin. Ja kansallisten viranomaisten tehtävänä on valvoa sitä, että operaattorit noudattavat näitä laatuvaatimuksia. Uskoakseni päätän nyt tähän, jos olen nyt jättänyt jotain väliin, niin käsittelen mielelläni näitä kysymyksiä myöhemmin. Ja, dann ist Berek, Herr Nibble, dran, der dankenswerterweise uns jetzt hilft. Ja nyt mm, Herr Nibble Berekistä. Hän auttaa meitä vastaamaan näihin kysymyksiin vielä. Uh, Pitää uh, olla toistamatta niitä asioita, jotka jo nousivat esille olemme yhtä mieltä niistä. Haluan tarttua asioihin, jotka Rova Del Castillo otti esille alussa, koska tuollakin on pitkälti yksimielisyyttä komission ja Berkin välillä näissä asioissa. On olemassa tiettyjä vivahdeeroja, mutta ehkä kuten te sanoitte näin, mutta ehkä on kysymys hiukan enemmästä. Mutta kuitenkin yksimielisyys on pitkälti menevää, kun sanotaan, että kun on kaksi taloustieteilijä huoneessa, saadaan kolme eri kantaa pyydän anteeksi mahdollista taloustietoja, jotka ovat paikalla, mutta kuitenkin sama on kysymys, kun puhutaan verkkovierailuasiantuntijoista. Ei ole mitään varmaa tapaa, joka olisi parempi kuin muuttavat käsitellä olemassa olevaa ongelmaa. On olemassa eri näkemyksiä siitä, mitä asioita pitäisi hoitaa. Haluaisin kenties määritellä neljä asiaa, joista Berekillä on eri näkemys kuin komissiolla. Ensimmäinen liittyy siihen, mikä on luottamuksen aste, joka meillä on, siihen, miten tehokas ovat, tehokas ovat rakenneuudistukset ja ennen kaikkea tällaiset irrottamis cautious about how well it will work and how, how big. Irrottaminen, me sanoit, että se välttämättä toimi, mutta on vaikea arvioida, mikä sen todellinen vaikutus tulee käytännössä olemaan ajatellen nimenomaan kuluttajien käyttäytymistä ja kilpailun määrää. Verkissä kukaan ei ole sitä vastaan, että haluaisin saada lisää kilpailua tai että kuluttajilla olisi enemmän valinnan varaa, mutta me olemme tämän takana, mutta olemme kuitenkin varovaisia sen suhteen, mitä hyötyä voidaan saada näillä markkinoilla – jolla on näitä ainutlaatuisia rakenteellisia ongelmia. Toinen asia, josta meillä on hiukan eri näkemys kuin komissiolla, on se, mikä on vähittäismarkkinahintojen katto, mikä tasolla pitäisi nyt olla. Meidän pitäisi olla sellaisia, että ne voitto on suhteellisen hyvällä tasolla niin, että voidaan kattaa kustannuksia, mutta kuten komissio on lähtemässä liikkeelle, on pyrittävä samaan aikaan uusia toimijoita markkinoille, jolloin pitää olla hiukan avokätisempi siinä, minkä tasoisia vähittäismyyntihintoja voidaan suvaita, jotta voidaan antaa sysäyksiä tällaisille uusien toimijoiden tulolle. Jos tämä toimii, niin kuin toivotaan, niin silloin voidaan olettaa, että kilpailu voisi vetää hintoja alas ja tällaiset hintakatot tulisivat tarpeettomiksi. Olemme varovaisia myös siinä, missä määrin kilpailua voidaan odottaa mutta olemme myöskin havainneet, että muutaman sadan prosentin marginaali tukkuu ja vähittäishintojen välillä ovat sellaisia marginaaleja, joita, joista muilla sektoreilla voin unelmoitaisin ja komission on ollut ehkä hyvin avokätinen tässä. Meidän mielestä tason voisi olla alhaisempi, jos kilpailu ei lähtisi liikkeelle, kuten toivotaan, niin silloin tämä suojelisi kuluttajia. Tähän liittyy myös kysymys siitä, että poistetaan nämä katot. Me emme sano, että vähittäismyyntihintakatot pitäisi pitää loputtomiin. Ehkä siinä vaiheessa, kun markkinavoimat osoittavat olevansa kykeneviä säätelemään hintoja ilman säätelijöitä, silloin tietysti voidaan poistaa hintakatot, mutta me haluaisimme kuitenkin käänteisen todistustaakan sen suhteen, mitä komissio esittää. Komissio sanoi, että 2016 katot pitäisi poistaa, mutta ennen sitä tietysti olisi tarpeen katsottava sitä, on katsottava sitä, ovatko ne tarpeen, mutta meistä katot pitäisi pitää, paitsi jos on selkeitä todisteita siitä, että markkinavoimat tekevät nämä hintakatot tarpeettomiksi. Tämä oli ehkä tällainen hiukan hienovarainen asiaero, mutta meistä tämä on tärkeää. Jos hintakatot poistetaan ja niin sitten nähdään, että markkinavoimat eivät ole riittävän voimakkaat ja hinnat alkavat taas nousta, ja ajattelen tietoja, viimeisimpiä tietoja Berek on saanut, jotka tullaan julkaisemaan muutaman viikon kuluttua. Olemme näkemässä kehitystä alueilla, joita ei ole säädelty. Jokaisella yhtiöllä täytyy olla tällainen eurotariffi, mutta jos muita tariffeja voisi kuvitella, että vaihtoehtoisissa tariffeissa olisi tarjolla parempia sopimuksia, mutta viimeisimmät tilastot osoittavat, että näin ei ole että vaihtoehtoiset tariffit, niiden hinta ylittää säänneltyjen tariffien hinnan. Ja tämä osoittaa, mikä on kilpailun tilanne näillä markkinoilla. Haluaisin lopuksi vielä korostaa toimenpidettä, jonka herra Fontaine mainitsi oman puheenvuoronsa lopussa, että esitys, jonka yritetään myöskin saada laajentamaan suojelua Euroopan ulkopuolella. Haluaisimme, että olisi alhaisempia hintoja verkkovierailuille Euroopan ulkopuolella, samoin kuin sisä, Euroopan sisälläkin, mutta näyttää siltä, että tämä ei voida ottaa, tätä voidaan ottaa huomioon sisämarkkinoita koskevassa lainsäädännössä, mutta mikä voitaisiin ottaa huomioon on se, että valvoittaisiin. Uh, uh, voitaisiin väittää näitä järkyttävän korkeita laskuja, eli kun katsotaan siihen, mitä, minkälaista on tietojen siirto Euroopan ulkopuolella, tämä se toimenpide, joka voitaisiin ottaa käyttöön ja voisi olla arvokas tapa lisätä kuluttajan suojelua. Nämä ovat siis ne alueet, joista meillä on hiukan eri näkökanta, eri vivahteen, vivahteen näkökanta kuin komissiolla. Ehkä voisin tarttua muutamiin kysymyksiin, jotka nousivat esille, joita edustajat ottivat esille. Minä puhun jo muutama hetki sitten kilpailusta, niin me voimme tietysti lainsäädännöllä huolehtia siitä, että hinnat eivät ylitä tiettyä tasoa. Vaikeampi on säädellä lainsäädännöllä sitä, että yritykset harjoittavat kilpailua, ja tämä on nähty tähän asti. Voimme valvoa hintoja hyvin, mutta olemme nähneet valitettavan vähän kilpailua. Tosiasia on, että vähittäis, tarjoajat kilpailevat silloin, kun se on heidän intresseissä. Jos se ei ole heidän kaupallisten intresseissä mukaista, he eivät harjoita kilpailua. Tämä myös liittyy huolenaiheisiin, jotka koskevat eh, näitä irrottamistoimia, joita komissio ehdottaa. Jos on tarvetta tarjota tällaista irrottamista, silloin eh, tällä, tätä tullaan tarjoamaan. Me emme tiedä, mikä vaikutus on kuluttajien osalta, tuletko hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia – jotta saadaan alhaisempia ja houkuttelevampia tariffeja. Silloin, jos näin ei tapahdu, toimenpiteellä oli kovinkaan paljon vaikutusta. Mitä herra Rybik puhui, joka lataa elokuvia Itävallan ulkopuolella. Kyse oli pelkästään elokuvien lataamisesta. Jopa hintakattojen puitteissa, joita komissio on ehdottanut ei juurikaan pysty kustan, siis taloudellisesti maksamaan sitä, että älyisen puhelin, älypuhelimen pistää käyntiin omien maan ulkopuolella, koska se saattaa laittaa tietoa ilman, että käyttäjä on tietoinen tästä, ja tätä kautta voi syntyä hyvinkin korkeita laskuja. Joten tiedon siirron hinta, nämä hinnat on todellakin saatava alas huomattavasti lähemmäksi kansallista tasoa – niin, että kuluttajat voivat käyttää älypuhelimia samalla tavoin ulkomailla kuin kotimaassa. Hinnat ja kustannukset. Julkaisimme joitakin lukuja joulukuun kertomuksessamme, jotka liittyivät verkkoveropalvelujen tarjoamisen kustannuksiin. Väitän, että nämä ovat viime hetken, viime, viimeisen saakka täsmällisiä tietoja. Me luotamme jonkan vanhentuneisiin eh, kustannusrakennemalleihin ja tietoihin, mutta on selvää, että kustannukset, jotka ovat pohjalla, eivät verkkopalvelujen osalta poikkea siitä, mitä liittyy muiden palvelujen tarjoamiseen. Joten hintoja voidaan alentaa kohti kustannuksia ja sellaista tasoa, kohti, jolla tarjotaan kansallisella tasolla palveluita ja joissa operaattorit kuitenkin keräävät siirrettäviä voittoja. On olemassa todisteita siitä, että verkkoverolujen osalta palvelut suhteessa muihin palveluihin ovat sellaisia, että pienissä maissa, ei kaikissa, kuluttajat eivät ole yhtä suotuisessa asemassa kuin muissa maissa, ja tämä on todellakin totta tietojen osalta, tietojen siirron osalta, jota ei ole säädelty. Mitä tulee pieniin operaattoreihin, niitä suojellaan ajatellen näitä vähittäin tukku myyntihintakattoja verkkoveron osalta, mutta suuremmat yritykset eivät tarvitse tällaista suojella kovinkaan paljon, koska ne voivat toimia itse puolestaan. Mutta pienillä yrityksillä ei ole tällaista liikkumavaraa, ne hyötyvät tällaisesta tukkuhintasäätelystä. Tällä hetkellä minä sanoisin, että tukkuhintasääntely muuttuisi tarpeettomaksi jossakin. Ne eivät toimi täydellisesti nekään. Ja olemme sitä mieltä, että odotettavissa olen ajan tämä säätely tulemaan tarpeen. Minä en myöskään ymmärrä kovinkaan paljon naisten käsilaukuista, mutta voimme odottaa aikaa, ei varmaankaan kovin kaukaista tulevaisuutta, jolloin tulemaan kaupallisesti mielenkiintoista tarjota tariffeja, jotka ovat Euroopan laajuisia, jossa hinta on pitkälti sama, onpa missä päin Eurooppaa tahansa. Ja tämä luultavasti helpottaa tilannetta. Et, ei tar- tarvitse kantaa niin paljon painavaa tavaraa käsilaukussa. Lamberts otti esille myöskin tämän tukku- ja vähittäishintakysymyksen. Mainitsin jo sen, että jos markkinat ovat kilpailevat, silloin vähimmäismarkkinoiden hinnantojen pitäisi olla kovin pitäisi olla aika lähellä kustannuksia, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen – joten on selvästikin varaa pyrkiä vähentämään marginaalia tukkuhinnan ja vähittäishinnan välillä. Rakennetoimien valinta, kuten herra Fontaine totesi, olemme tehneet paljon työtä tämän asian parissa. Viime vuonna katsoimme sitä, missä olisi tyydyttäviä rakennetoimia, jotka voisivat viedä tarvetta pois vähittäisintä katolta. Ja komissiolla on kaksoistrategia aloitetaan rakennetoimiin ja samaan aikaan osittain hintakattoihin. Mitä tulee sitten rakennetoimien valintaan, meistä on tärkeää, että toisi help, ne olisivat helppoja ja halpoja panna toimeen. Me luotamme siihen, että on olemassa markkinoiden toimijoiden kriittinen massa. Ilman sitä rakenteellisilla toimilla ei ole kovinkaan paljon vaikutusta. Rova Nibler kysyi siitä, onko todisteita siitä, että on evätty pääsy verkkoon. On yhtiöitä, jotka pyrkivät koko ajan saamaan verkkopääsyä, jotkut onnistuvat sen, jotkut eivät. Tavallisesti useimmissa Euroopan maissa se on kaupallisella pohjalla hoidettua, ei säätelijöiden hoitamaa. Joitakin tapauksia tiedetään Tämä ei ole mitään sellaista, mistä säätiöt kuitenkaan tietävät paljon, koska se ei ole palvelu, jota olisi säädelty. Joten tyytymättömät verkkopääsyn hakijat, jotka eivät ole saaneet mahdollista pääsyä verkkoon, eivät ole kuitenkaan paljon raportoineet siitä. Mutta toivon, että kaikki asiat on otettu esille ja olen valmis vastaamaan kysymyksiä, jotka olen kenties unohtanut. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Sydämelliset kiitokset kaikille kolmelle äh, vieraalle. Yhdenhän piti lähteä vähän aikaisemmin ja myöskin teitä kiitän kysymyksistä ja kommenteista. Äh, on hyvä, että keskustelimme tästä aiheesta kokonaisuutena, koska sitten kun puhumme verkkovierailusta yksityiskohtaisesti, niin se tulee meidän työtämme varmasti helpottamaan. Ja saan juuri tietää, että tänä iltapäivänä meidän täytyy esityslistalla vaihtaa ää, kohtien neljä ja kuusi paikkaa, koska äm, kohdan neljä vieraan tulee maahan vasta vähän myöhemmin, joten nyt siis käsittelemme ensin kohdan kuusi ja sitten kohta neljä kohta kuuden sijaan. Kiitän teitä ja hyvää lounastaukoa. Nähdään myöhemmin.